c'è eh, il Jatkamme keskustelulla. Esityslistan mukaan meillä on nyt edustajien Kallas ja Gebhardt mietinnön käsittely, joka käsittelee digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepakettia. Odotamme, että tämä valokuva saadaan otettua. Ja sitten jatkamme ja kiitämme puheenjohtaja Junkeria. Kiitos. Niin. Meillä on nyt sitten esityslistalla digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti. Esittelijä edustaja Kallas, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh, first of all... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka olivat mukana tässä mietinnössä, erityisesti yhteisesittelijä edustaja Gebhardia ja kaikkia varjoesittelijöitä. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä mietintö sanoi, että tarvitsemme innovointia ja digitalisointia tukevia toimintaa Euroopassa. Jos haluamme antaa yrityksille mahdollisuuden innovoida, meidän on annettava selkeä viesti siitä, että me tuemme innovointia. Yrityksille yleensä kannattaa luopua vanhoista tuotteistaan luodakseen tilaa uusille. Tämä koskee myös meitä. Jos säännöt eivät enää ole sopivia, niin meidän täytyy luopua niistä ja uudelleen arvioida niitä. Olen iloinen siitä, että tämä ähm, mietintö tukee voimakkaasti jakamistaloutta, mutta äh, se nostaa esiin myös olemassa olevat rajat, joita jäsenvaltiot luo, jotka ehkäisevät äh, sen kasvua sen sijaan, että muokattaisiin olemassa olevia puitteita kilpailukyvyn valmistamiseksi. Meidän täytyy muistaa, että suuret monikansalliset yritykset pystyvät käsittelemään monenmutkaisia sääntöjä, mutta Euroopan talous perustuu PK-yrityksiin ja PK-yritykset kärsivät eniten näistä esteistä, joten odotan, että komissio on proaktiivinen ja varmistaa yhtenäismarkkinoiden eh, integriteetin. Tämä ei eh, koske pelkästään jakamistaloutta, vaan myös eh, massatataa, dataa ja esineiden internettiä seuraavaa suurta aaltoa. Jos Euroopalla ei ole suunnitelmaa tätä varten, jos meillä ei ole yhteistä lähestymistapaa standardisoinnin, kyberturvallisuuden ja tiedon vapaan virtaamisen suhteen, niin silloin tulemme Ähm, menettämään sen täyden potentiaalin. Tämä on tärkeää kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Odotan myös, että komissio tekee kovasti työtä, jotta internet pysyisi mahdollisimman avoimena ja neutraalina foorumina e, tiedolle ja viestinnälle. Me sanomme, että internetoperaattorin ei pitäisi tehdä ähm, poliisiviranomaisten työtä. On erittäin tärkeää ehkäistä sensurointi ja myöskin suojella äh, mielipiteen vapaus, mutta kaikki riippuu myös valistuneista käyttäjistä. Tämä on tärkeä osa tätä mietintöä. Meidän täytyy varmistaa, että kansalaisilla on parempi mahdollisuus valvoa tietojaan, että operaattorin vaihtaminen eh, yksinkertaistuu, mutta myös, että kansalaisilla on perus ehm, turvallisuustaso, esimerkiksi ohjelmistojen päivitykset ja salaus, perussalaus. Mutta meidän tehtävämme ei ole sanoa kansalaisille, miten heidän kuuluu elämänsä elää ja millaisia palveluja käyttää. Siksi vahvustamme voimikkaasti kappaletta kahdeksan ja toivottavasti voitte tukea tarkistustamme kahdeksan, koska loppujen lopuksi kansalaisen pitää päättää, milloin hän sulkee puhelimensa. Sen sijaan meidän pitäisi katsoa, miten voimme helpottaa kansalaisten elämää ja e-hallinto on tästä hyvä esimerkki. Periaate antaa julkisille viranomaisille vain kerran tiedot on hyvä esimerkki tästä ja on erittäin tärkeää, että parlamentti vaatii, että tämä toteutuu on paljon olisi sanottavaa näin laajasta mietinnöstä, mutta päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos vielä kerran ja odotan kovasti keskustelua. Eh, Kiitoksia edustaja Kallas. Toinen esittelijä edustaja Gebhardt. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Monet kiitokset hyvästä yhteistyöstä Rova Kallasille ja on todellakin mielenkiintoista, että jakamisen talous on näin merkittävä teidän puheenvuorossanne. Merkittävä asia, vaikka aluksi ette ollut kovinkaan halukas puhumaan koko asiasta, mikä osoittaa sen, että keskustelusta on hyötyä. Komission tiedonannosta puuttuu nimenomaan työoikeuden, sosiaalioikeuden alue. Sellainen, jos ajattelemme harmaata työtä. Siis tämä on sellainen näihin, jota me emme saa unohtaa, jos haluamme päästä eteenpäin asiassa. Hyvät naiset ja herrat, on erittäin tärkeää, että digitaaliset sisämarkkinat äh, saadaan hyviksi, eurooppalaisiksi, koska ne ovat rajattomat sisämarkkinat. Ja kun on kysymys ostoksista, on selvää, että silloin me pidämme hyvänä sitä, että komissio 9. joulukuuta teki ehdotuksia siitä, miten tällä alueella päästään eteenpäin. Kuitenkin, tulemme varmasti myös päättämään, niin se ei merkitse sitä, että me hyväksymme sen, että on eri lainsäädäntö kaupankäynnillä, joka tapahtuu offline- ja online-tilassa, sähöttävän sekainnusta kuluttajille, sekainnusta pk-yrityksille, joita me haluamme tukea tällä alueella. Tässä emme voi edetä sillä tavoin kuin komissio kuvittelee. Meidän täytyy vielä tehdä lisää työtä. Hyvät näistä herrat, hyvät kollegat mistä olemme kaikki yhtä mieltä, olemme yhtä mieltä Euroopan komission kanssa, herra Ansipia, haluamme kiittää tästä, on se, että geoblockingia vastaan täytyy torjua, toimia. Ei voi olla hyväksyttävää se, että kansalaisia estetään hyödyntämästä eh, sisämarkkinoita vain siksi, että hän on väärä osoite tai väärä kansallisuus tai siksi, että hänen luottokorttinsa on eh, lähtöisin väärästä maasta. Tämä ei ole mikään Euroopan kansalaisten eh, kannalta tärkeä asia. Olen oikea asia. On tärkeää, että vapaata liikkuvuutta ja mitä työ edistää kaikkea voimakkaan työn tuloksena, mikä vain on mahdollista. Mitä tulee sitten myöskin digitaalisiin sisältöihin, siinäkin se oikeudellinen hajanaisuus, jota on, ei ole hyväksyttävää. Ja siksi meidän täytyykin kiinnittää huomiota siihen, että monet liikemuodot, joita meillä tällä hetkellä on, voivat johtaa väärään kehitykseen siksi, että ei ole olemassa eurooppalaista kilpailua. Me haluamme myöskin, että kansalaiset, kun he ovat tehneet jonkinlaisen tilauksen, tilanne sen tiettyjä palveluita silloin, että he voivat käyttää niitä kaikkialla Euroopan unionissa, koska muuten meillä ei ole tätä Euroopan unionia todella, eikä vapaata liikkuvuutta, joka meillä on niin tärkeää, josta me aina puhumme, että sitä pitää edistää. Hyvät kollegat, yksi alue, en tietenkään voi mainita kaikki, mainita kaikki alueita tästä neljässä minuutissa, joka minulla on, mutta luotan siitä, että kollegat ottavat muita asioita esille, mutta yksi kiistakysymys on ollut myöskin meidän omissa keskusteluissamme, se on ollut sähköisen hallinnon periaate, siis viranomaisten toiminta, on lähdettävä liikkeelle siitä, että yksinkertaistaminen, jota digitaalinen maailma meille tuo, että se on jotakin, mitä me edistämme, että asioita yksinkertaistetaan. Mutta se on kuitenkin sellainen periaate, jota täytyy pohtia hyvin huolellisesti, koska tähän liittyy myöskin tietosuojakysymyksiä ja joissakin valtioissa tähän liittyy jopa perustuslaillisia kysymyksiä. Tästä on edettävä hyvin varovaisesti. Juuri tästä syystä totta kai pitää saada aikaan yksinkertaistamista, mutta kuitenkin niin, että tietosuojaa ja perustuslakia kunnioitetaan jäsenvaltioissa myös tällä alueella. Tässä uskon, että on vielä tehtävää. Nyt puheaikani alkaa jo päättyä. Olisi ollut vielä paljon muutakin sanottavaa tästä mietinnöstä, mutta kiitän vielä kerran koko sydämestäni hyvästä yhteistyöstä kaikkien esittelyiden, varjoesittelyiden kanssa ja kaikkien työntekijöiden kanssa tietysti, jotka ovat oman panoksensa tähän myöskin antaneet. Ja minun täytyy sanoa, että tämä oli todella hauskaa työtä, vaikka se olikin kovin mutkikasta. Kiitos. Kuulimme esittelijöitä ja tervehdin äh, yleisöä tuolla lehtereillä, joka kuuntelee tätä tärkeää keskustelua. Ja nyt sitten Ekon valiokunnasta edustaja Soru. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhe mies, arvoisat kollegat, Ekon valiokunnassa yritimme tässä laajassa asiassa keskittyä joihinkin asioihin, eh, ottaen huomioon myöskin tämän alan erityinen taloudellinen merkitys. Se voi eh, eh, olla yli 400 miljardin arvoinen joka vuosi, ja se voi luoda jopa 3,8 miljoonaa uutta työpaikkaa. Me keskustyimme tärkeisiin kysymyksiin, kuten siis tasapuolinen pääsy internettiin. Varmistetaan, että hallitus hallinnointijärjestelmät eh, Euroopassa olisivat mahdollisimman digitaalisia. Meillä on tällainen digital first prioriteetti mm, ja että eh, verotus digitalisoitaisiin, se on prioriteetti, jos halutaan eh, ottaa yritysten toimintaa ja sähköisen kaupan laajentumista, että lisättäisiin digitaalisia digitaalista pätevyyttä kansalaisilla. Me keskityimme innovointiin, joka luo uusia yrityksiä Euroopassa tai kasvattaa yrityksiä mahdollisesti tärkeiksi yrityksiksi, jotka voivat olla eräänlainen maamerkki maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kiinnitimme huomiota uusien monopolien synnyttämään vaaraan. Ne syntyvät niin helposti. Tämä johtuu myöskin eh, sähköisten ja digitaalisten palvelujen erityispiirteistä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Steinruck. Teilläkin on minuutti aikaa työllisyysasian valiokunnasta. Niin, jos työllisyysasianvaliokunta olisi voinut valita, niin olisimme tässä mietinnössä halunneet korostaa paljon voimakkaammin digitaalisia työmarkkinoita, sen seurauksia, sen mahdollisuuksia. Ja kiitän Evelyn Gebhardia kovasti siitä, että hän nosti digitaaliset työmarkkinat voimakkaasti esiin ja puolusti sitä. On aivan selvää, että digitaalinen muutos ei ole pysäytettävissä, mutta sitä voidaan muokata. Kuitenkin on selvästi analysoitava, millaisia vaikutuksia sillä on työ, tulevaisuuden työhön, tulevaisuuden sosiaaliturvajärjestelmään. Komissiolla on siinä vielä paljon tehtävää. Meidän täytyy pohtia elinikäistä oppimista, jatkokoulutusta, jatkuvaa elinikäistä oppimusta. Meidän on katsottava tällaista yhteyttä yhteistä työtä, crowdworkingia, jakamistaloutta, millaisia vaikutuksia sillä tänä päivänä on ja miten lainsäädännön käyttä voimme varmistaa, että tulevaisuudessakin meillä on kestäviä työpaikkoja digitaalisella aikakaudella. Kiitoksia edustaja Steinruck ja nyt edustaja Kyllönen liikennevaliokunnasta. Un minuto arvoisa puhemies lämpimät kiitokset esittelijöille sekä kaikille jotka ovat olleet mietinnön valmistelussa mukana. on hienoa huomata että parlamentti pystyy löytämään yhteisiä suuntaviivoja tärkeässä asiassa. liikenne on yksi niitä sektoreita jolle digitaalisuudella on erittäin paljon annettavaa uskon että sen avulla päivittäisestä liikenteestä ja logistiikasta saadaan entistä sujuvampaa turvallisempaa resurssitehokkaampaa ja kestävämpää. vaikka liikennesektorilla on muun muassa liikennetietojen keruuta ja hyödynnettävyyttä tehostettu jo pitkän aikaa on tällä vuosikymmenellä tapahtumassa ennennäkemätön liikkumisen kysynnän ja tarjonnan uudelleenmäärittely erillisten digitaalisiin alustoihin pohjautuvien liikkumispalvelujen ja liikenteen automatisoitumisen tehdessä tuloaan. pidän kehitystä myönteisenä ja haluan varmistaa että askeleet kohti digitaalista toimintaa digitaalista liikennettä ja palvelua tehdään asiakkaiden ehdoilla yhteisten pelisääntöjen ja valvottujen toimintatapojen kautta. kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Kammerevert kulttuurivaliokunnan puolesta yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, sydämelliset kiitokset. Digitaalisuuden radikalisoinnin kautta syntyvä voimakas muutos voidaan nähdä myös radio- ja televisiotoiminnassa, eikä se ole vielä päättänyt. Äh, äh, kännykät ja internet ovat äh, siirtäneet television kolmannelle sijalle nuorten käytössä ja audiovisuaaliset mediat ovat yhä tärkeämpiä ja kuitenkin niitä välitetään yhä enemmän internetin kautta. Jos haluamme varmistaa, että Julkiset ja yksityiset televisiokanavat ovat jatkossakin tärkeitä mielipidevaikuttajia. Meidän täytyy avata niille pääsy internettiin. Siksi audiovisuaalisten palvelujen uudistaminen on erittäin tärkeää ja Tähän löytyvät kulmakivet myöskin tästä mietinnöstä. Kuitenkin meidän on varmistettava, että digitalisointi on menestys myös luoville aloille. Tässä avaimena on tekijänoikeus, joka antaa oikeudenmukaisen tasapainon ähm, käyttäjien ja sisällön tuottajien välillä mitään äh, kattavia vaatimuksia ei tässä voida hyväksyä. Lisäksi meidän on lisättävä medialukutaitoa. Se täytyy olla sukupolvet ylittävä tavoite. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jambaski juurivaliokunnasta yksi minuutti. Hyvät kollegat, lausunnon laatijana oikeusvaliokunnan puolesta – Haluaisin onnitella esittelijöitä ja on myöskin Vicky Fordia hänen tekemästään työstä tämän asian kysymyksessä. Pyrimme samaan aikaan tasapainoisen ja päämäärätietoisen tuloksen ja olemme tehneet mietinnön, joka ei keskity pelkästään pääprioriteetteihin, jotka liittyvät palvelujen siirrettävyyteen. Käsittelemme myöskin muita kysymyksiä, teollisia tekijänoikeuksia ja siinä mielessä myöskin komission esitys tarjoaa meille hyvää ohjausta, mutta kuitenkin meillä on paljon tehtäviä, joita voimme välttää säätelyä asioissa, jotka edellyttävät lisäanalysointia. Meidän tulisi nopeuttaa päätöksiä eikä pitäisi hyväksyä ulkoista painostusta. Mietintö tulee saamaan uskoakseni tukea samalla tavoin kuin se saa tukea myöskin oikeusvalikunnassa. Boni. Kiitoksia. Nyt edustaja Boni Live-valiokunnasta. Yksi minuutti. To all for the report. Well... Kiitokset teille kaikille tästä erittäin hyvin laaditusta tasapainoisesta mietinnöstä. Liiben toimivallan osalta selkeä viesti on että me tarvitsemme digitaalista harmonisointia Euroopassa. Mitä harmonisoitu lähestymistapa sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me emme ole todellista käännekohtaa tavoittaneet. Meidän pitää todeta, että tarvitsemme enemmän ratkaisuja, harmonisoituja ratkaisuja ja myöskin äh, 5G kehitys esimerkiksi ja erilaiset digitaalipalvelujen kehitykset ovat erittäin tärkeitä. Me etenemme nyt esimerkiksi e-yksityisyyden alalla ja olemme saaneet yksityisyyden suojan ja yritysten tarpeiden välille luotua tasapainoa. Tämä osoittaa, että me ymmärrämme tiedonsuojan tärkeyden, vaikka taloutemme on tieto perustuvaa. Nyt me voimme aloittaa työn siitä, kuinka tietoa jaetaan, mitä tiedon omistaminen tarkoittaa, kuinka voimme tehdä tiedon välityksestä turvallisempaa ja kuinka voimme suojella yksityisyyttä tässä tilanteessa. Kiitoksia. Ansip. Ja nyt komission nimessä varapuheenjohtaja Ansip, teillä on puheenvuoro. Honorable President, honorable Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin oma-aloitteinen mietintö, joka käsittelee digitaalisen sisämarkkinoiden toimenpidepakettia, on hyvin tärkeää ja kattaa laajan kirjon toimia. Euroopassa. Meidän täytyy varmistaa se, että eurooppalaiset kuluttajat, yritykset ja teollisuus voivat hyötyä täysin toimivista digitaalisista sisämarkkinoista. Tämä on komission tärkeimpiä prioriteettialoja tällä alalla. Euroopassa on myös monia menestystarinoita. Siksi olemme tehneet läheistä yhteistyötä aikaisin kansalaistaitajien mm, kanssa. Tämä on avain onnistumiseen. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja kaikkia muitakin Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laadinnassa digitaalisten sisämarkkinoiden strategia määritteli 16 avainalaa ja jo vuoden 2015 eh, joulukuussa me esittelimme kansalaisäätäjille rajat ylittyvyydestä aloitepaketin. Tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme varmistaa, että verkkosisällön asiakkaat saavat pääsyn sisältöön, jonka olevat hankkineet, vaikka ovat väliaikaisesti toisessa jäsenmaassa. Teollisia tekijän oikeusteksti sisältää konkreettisia ehdotuksia ja konkreettisen aikataulun toimille. Olemme myöskin tehneet aloitteen uusiksi säännöstöksi, joka suojelisi kuluttajaa, kun tämä ostaa digitaalista sisältöä verkkovälitteisesti Euroopan unionin sisällä läpi unionin. Tarkoitus on helpottaa myöskin yrityksien sähköisen kaupan edistämistä. Kuten huomaatte, me olemme jo tärkeitä elementtejä toteuttaneet digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tämä työ tulee jatkumaan vuoden 2016 aikanakin. Näiden seikkojen lisäksi maantieteellisten rajoitteiden paketin lisäksi me haluamme tukea myöskin tehokasta kauppaa ja välitystä. Maantieteelliset rajat ovat täysin sisämarkkinoiden ajatuksen vastaisia. Sisämarkkinat vastustavat ajatusta siitä, että syrjintää asuinpaikan perusteella esimerkiksi tapahtuisi. Mitä tulee sitten startup-yrityksiin ja pk-yrityksiin, me haluamme tukea Euroopan teollisuutta, kun se syleilee tätä digitaalista siirtymää. Tämä on avainasemassa kasvun ja työllisyyden luomisessa. Tämä teollisuus on Euroopan kasvun pilareja. Sen lisäksi on tärkeää keskittyä myöskin työvoiman pätevyyteen. Tulevina kuukausina me tulemme arvioimaan uudelleen säännöt, jotka koskevat telekommunikaatioalaa sekä audiovisuaalista alaa ja tämän lisäksi myöskin verkko yksityisyyden suojan Esimerkiksi äh, verkkoalustat, pilvipalvelut, äh, eurooppalaisten tieto, äh, pilvien muodostuminen ja tiedon vapaus ovat kysymyksiä, joissa haluan mielelläni kuulla mielipiteeni keskustelun aikana. Me pyrimme tekemään töitä, jotta digitaaliset sisämarkkinat toteutuisivat ja jotta ne olisivat menestystarina Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt poliittisten ryhmien äh, näkemykset EPP-ryhmästä edustaja Virkkunen, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kaikkia esittelijöitä ja muita valiokuntia erittäin hyvästä yhteistyöstä tämän prosessin aikana epp tukee tätä mietintöä ja haluaa vauhdittaa digitaalisia sisämarkkinoita euroopassa. pidämme sitä erittäin tärkeänä kilpailukyvyn kasvun ja työpaikkojen näkökulmasta. olemme huolestuttavasti jäämässä digitaalisessa taloudessa jälkeen aasiasta ja usasta. eurooppa tarvitsee lisää investointeja nopeisiin verkkoihin. meidän on varmistettava se että uudet digitaaliset palvelut ovat samalla viivalla perinteisten tuotteiden ja palveluiden kanssa tämä koskee esimerkiksi sähköisiä kirjoja niitä tulee verottaa samalla tavalla kuin perinteistä kirjaa. meidän on luotava myös säädösympäristö joka kannustaa kehittämään uusia innovaatioita ja palveluita euroopassa. on huolehdittava siitä että emme luo liian raskasta säätelyä vaan olemme riittävän ketteriä ja joustavia ja hyödynnämme näitä kaikkia uusia mahdollisuuksia joita internet tuo tullessaan olen erityisen iloinen siitä että parlamentti omassa mietinnössään haluaa päästä eroon perusteettomasta geoblokkauksesta eli maarajoitusten käytöstä. se on kuluttajille ja yrityksille tärkeä asia että myös digitaaliset palvelut liikkuisivat yli rajojen euroopassa kuten muutkin palvelut viisisataa miljoonan asukkaan digitaalinen sisämarkkina alue on mahtava mahdollisuus eurooppalaisille yrityksille ja meidän kannattaa kannustaa nyt kaikkia pk yrityksiä tarttumaan tähän ja huolehtia myös siitä että teollisuus digitalisoituu ja hyödyntää nämä mahdollisuudet. Ehm, Kiitoksia. olemme nyt vaiheessa jossa poliittiset ryhmät kertovat eh, näkemyksensä siksipä kysymysten esittäminen ja sinisen kortin näyttäminen tässä vaiheessa on vähän omituista. Odotetaan keskustelua ja silloin meillä sitten on sininen sen kortin menettely käytössä. Sitten sosialistien demokratian ryhmästä edustaja Kumpula Natri, kolme minuuttia. Sään haasteita. Mistä investointeja? Mistä Euroopalle kasvua? Mistä eurooppalaisille työpaikkoja? mistä toimivampia julkisia palveluja ja mistä eurooppalaisille nuorille uskoa tulevaisuuteen? näiden haasteiden keskellä on tartuttava mahdollisuuksiin ja tässä meillä on käsittelyssä yksi mahdollisuus. sd ryhmälle on mahdollisuus digitaalimarkkinoiden kautta luoda uusia työpaikkoja ja kasvua. viime vuosien aikana digitaalinen talous on kasvanut selvästi nopeammin kuin moni muu ala digisektorille on syntynyt laadukkaita työpaikkoja. tältä osin komission prioriteetit ovat kohdallaan. nyt valiokuntien esittämä kanta pitää digitaalista sisämarkkinastrategiaa mahdollisuutena luoda oikeudenmukaisempi ja turvallinen digitaalinen yhteiskunta. voimme korjata jo syntynyttä digitaalista kuilua oli kyse sitten infrastruktuurista tai kansalaisten taidoista kaikkien kansalaisten tulee päästä käsiksi digitaaliseen palveluun oli kyse sitten julkisista palveluista mutta myös yksityisten palveluiden on oltava saatavilla. meidän on pidettävä huolta siitä että digitalisaatiosta ei tule uutta sosiaalisen syrjäytymisen aluetta vaan kaikkien on oltava siinä mukana euroopan tulee kiilata takaisin kärkeen digitalisaatiossa viidennen sukupolven viisi g televerkkojen myötä. järkevien ratkaisujen tulee tähdätä siihen että euroopassa olisi maailman kehittynein ja turvallisin infra. nyt hyväksyttävä paketti tukee eurooppalaisten innovaatioiden syntyä kriittisen infrastruktuurin rakentamista eurooppaan ja turvallisen ja avoimen internetin takaamista kansalaisille ja yrityksille eurooppalaisilla rahastoilla on merkittävä rooli niin tutkimuksessa ja kehityksessä kuin infrainvestointien nopeuttamisessa silloin kun markkinat eivät kata yhteyksien syntymistä. euroopassa tarvitaan sillä mitäpä iloa on sisämarkkinoista tai digipalveluista jos ne aina tyssäävät maiden rajoille. eurooppalaista sisältöä on saatettava eurooppalaisten saataville ja uskomme että oikeudenmukainen arvonlisäjakautuminen on mahdollista löytää myös uusien sovellutusten kautta digitalisoinnin mahdollisuudet on hyödynnettävä myös teollisuudessa. investoinnit nopeisiin verkkoihin luovat perustan kun teollinen internet ja esineiden internet tuovat uusia ratkaisuja tuotantoon ja arkeen. menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa myös nykyisen eurooppalaisen teollisuuden on digitalisoiduttava. komission tutkimuksen mukaan näin tekevät yritykset siirtävät vähemmän työpaikkoja ulkomaille tai sanovat ihmisiä irti voisin insinöörinä puhua vain teknologisesta muutoksesta mutta digitalisaatiossa on ennen kaikkea kyse yhteiskunnan muutoksesta johon tarvitaan vahva poliittinen johto. parlamentti on mukana vahvasti digitaaliyhteiskunnan sääntöjen luomisessa useiden uusien lainsäädäntöhankkeiden mukana ja meille sd ryhmässä tärkeää on että digitaalisuus on luonnollinen uusi alku kasvulle terveyspalveluille opetukselle syrjäseutujen kehittymiselle energiatehokkuuden palvelumuodoille ja niin edelleen. on tärkeää tehdä tämä yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa niin että muutos on turvallinen kaikille. E Kiitoksia. Ja nyt e äh, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Jos haluamme onnistua kilpailu täyttämässä maailmassa meidän täytyy sydellä digitaalista vallankumousta. Jakotalous tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ja talouskasvu mahdollisuuden, joka auttaa yhteiskunnallisten ja jopa ympäristöllisten ongelmien ratkaisemiseen. Kyllä todellakin meillä on kysymyksiä kuluttajien, yritysten etujen välillä, uusien markkinoiden suhteen ja tämä tuo todellakin meille uusia haasteita, mutta kuten todettua, meidän täytyy auttaa digitaalisen talouden toteutumisessa, eikä uhata sitä. Meidän täytyy tehdä olemassa olevien mahdollisuuksien puitteissa töitä, käsitellä riskit. Emme saa jarruttaa kehitystä, emmekä saa lisätä kuluja. Tämän parlamentin mietintö tätä positiivista ajatusta noudattaa ja tuen sitä. Valitettavasti erät komission hiljattaiset toimet eivät ole aivan näin järkeviä. Ehdotus verkkovälitteisten ja ei-verkkovälitteisten kauppojen erillistä säännöistä on mahdollisesti hämmennystä luova tällä hetkellä. Tieto on avainasemassa. Me tarvitsemme selkeitä sääntöjä. Meidän täytyy voida käyttää erilaisia tietomahdollisuuksia yksityisyyttä suojelleen. Olen kuitenkin huolestunut tietyistä seikoista pk-yrityksiä koskien uudessa säännössä. Ja viime hetken neuvottelut myöhään illalla eivät ole paras tapa luoda johdonmukaista järkevää lainsäädäntöä. Meillä on 500 miljoonaa kuluttajaa 28 jäsenmaassa. He haluavat tehdä kauppaa yritysten kanssa läpi maailman. Digitaalinen maailma on rajatonta maailmaa. Meidän täytyy tehdä töitä Euroopan läpi ja koko maailmassa. Protektionismi ei tule toimimaan. Ole Karantsova. Per... Kiitoksia. Sitten edustaja Sarantsova, kaksi minuuttia Alderyhmän puolesta. Chair. Thank you, Chair. Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Äh, samoin kuin teollinen vallankumous nosti meidät äh, johtajiksi maailmassa. Uskon, että digitaaliset sisämarkkinat voivat luoda enemmän kasvua ja työpaikkoja Euroopassa. Tämä digitaalinen vallankumous on uusi teollinen vallankumous. Ja äh, samalla tavoin kuin pelkäsimme tuntematonta silloin, näemme pelon tänä päivänä, kun näkee konfliktin perinteisten teollisuuden alojen uusien liiketoimintamallien välillä, niiden välillä, jotka sopeutuvat ja ne, jotka pelkäävät jäävänsä jälkeen. Mutta jos haluamme ylläpitää elintasomme, meidän yhteiskuntana täytyy toivottaa tervetulleeksi digitaalinen vallankumous. Tämä digitaalinen vallankumous, joka tapahtuu, ympärillämme. Meidän täytyy luoda todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Meidän täytyy puolustaa sellaista toimintaa, jossa innovaatio, uudet liiketoimintamallit, uudet tuotteet, uudet tuotantoketjut toivotetaan tervetulleeksi. Me tarvitsemme politiikkaa, jos verkkoalustat ja jakamistalous e- eivät ole jotain pikkuosia taloudestamme, vaan sen tulevaisuuden moottori. Liian säännellyt kuluttajien ja yritysten markkinat ovat nyt päättäneet. Komissio on Strategiassa on määritellyt 16 tapaa, jolla Eurooppa voi menestyä tässä digitaalisessa vallankumouksessa. Te saatte ALDE-ryhmän täyden tuen tämän toteuttamiseksi. Meidän täytyy panna tämä koko strategia täytäntöön, koska muuten Eurooppa jää jälkeen. Se menestyksen menestymmekö vai epäonnistummeko riippuu pelkästään meistä ja meidän täytyy toimia nyt. Olen vakuuttunut siitä, että huominen äänestyksemme antaa komissiolle poliittisen mandaatin käyttää kaikkia toimivaltuuksia tässä asiassa. komissio ja se käyttäkää poliittista pääomaa, koska olemme nyt jo myöhässä. Kiitoksia edustaja Ernst, puolitoista minuuttia QE-ryhmän puolesta. Aluksi minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä reilusta yhteistyöstä. Se on tässä todellakin todettava. Mietintö ei ole mitenkään helppo mutta siitä huolimatta kysyisin, riittävätkö komission suunnitelmat niin, että kaikilla on samat mahdollisuudet päästä käyttämään digitaalisia sisämarkkinoita. Minusta tämä on edelleenkin avoin kysymys. Täällä puhutaan luottamuksesta, jota kansalaisilla täytyy olla digitaalisessa ympäristössä. Se on tärkeää, mutta se ei ole itsestään selvää. Meille on tärkeää se, että kuluttajat voivat luottaa tietojen varmuuteen ja siihen, että tarjoaja on oikeudenmukainen ja asiallinen, että taataan perusoikeudet. Se on todellakin tärkeää silloin, kun halutaan kehittää sisämarkkinoita reilusti kaikkien osallistujien kannalta. Tietysti on tärkeää, että tämä geoblokkaus dinosauruksena siirretään lopullisesti museoon, koska sin kautta mutta ei huolehdita suinkaan kulttuurisesta monimuotoisuudesta, vaan päinvastoin estetään sitä, jos ajatellaan vähemmistöä ja esimerkiksi mahdollisuutta käyttää eri televisiokanavia. Toiseksi me olemme puhuneet ilmaisista ohjelmistoista alusta lähtien, mutta sitä olisi ollut oikein vaatia voimakkaammin, koska sitä kautta tulee enemmän lisää valvontaa käyttäjien kannalta. Kolmas asia, joka meistä on tärkeää, on laajakaistan laajentaminen edelleen. Tässä on tehtävä paljon. Ja viimeisenä asiana, jos ei ole johdonmukaista verkkoneutraaliutta, kaikki on turhaa. Kiitoksia. Ja sitten vihreiden nimissä edustaja Reeda, puolitoista minuuttia. Thank you, Chair. Thank you, colleagues. Kiitoksia puhemies, kiitoksia kollegat. Komissio on nimennyt tämän projektin digitaaliseksi sisämarkkinoiksi, mutta meidän ei tule unohtaa sitä syytä, miksi puramme digitaalisia rajoja ja tuemme palveluiden ja hyödykkeiden kauppaa Euroopassa. Tarkoitus on voimannuttaa ihmisiä ja varmistaa se, että teknologian kehitys hyödyttää kaikkia eikä vain harvoja. Parlamentti tässä mietinnössä vetoaa sen puolesta, että se ei olisi vain markkinoiden hyödyn haku toimi. Meidän pitää luoda perusteltuja palveluja mahdollisuuksia. Meillä on myöskin avoimen lähdekoodin palveluja ja esimerkiksi yhteisöllisiä wifi hankkeita, jotka jopa syrjäisillä alueilla tarjoavat palveluja. Meidän täytyy joukkorahoituksen kautta tehdä mahdollisuus toimia ja investoida ilman suurinvestoijia. Verkkoneutraalisuus on myöskin koko digitaalisen sisämarkkinan toiminnan elinehto. Meidän täytyy varmistaa se, että uusi teknologia toteutuu perusoikeuksia suojellen, mutta pyörää ei tule keksiä uudelleen luomalla erilaisia välikäsiä. Monilla alueilla meillä on jo toimivaa lainsäädäntöä. Meidän täytyy tunnustaa se, että internet ei ole vain suuri kauppakeskus ja toimiva digitaalisen sisämarkkinastrategia ottaa tämän huomioon. Meidän täytyy täydentää digitaalisia sisämarkkinoita. Tämä mietintö on oikea askel tähän suuntaan. Haluaisin kiittää esittelijöitä yhteistyöstä alalla. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten EFDD-ryhmän puolesta edustaja Borrelli, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tämä mietintö tekee useita erilaisia lainsäädäntöehdotuksia, jotka tulevat tänä vuonna. Minun mielestäni me olisimme voineet varmasti olla vähän kunnianhimoisimpia. Me olemme vakuuttuneita siitä, että digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista kansalainen on asetettava keskiöön. Jos Euroopan parlamentti ei sitä tee, koska se on kuitenkin ainoa suoraan kansalaisten valitsema elin, niin me emme voi odottaa, että komissio ja neuvosto sen tekevät Äh, kun odotamme äh, televiestintää äh, uudistusta, joka on tärkeä osa tätä strategiaa. On nyt tärkeää, että olemme kunnianhimoisia ja teemme hyvää työtä. Lähdemme tästä komission ehdotuksesta, joka liittyy internetmyyntiin. Internetmyyntiä ei hyödynnetä täydellä tavalla. Euroopan unionissa vain 14 prosenttia pk-yritystä hyödyntää internetiä myyntikanavana. Meidän täytyy tehdä työtä, jotta kansalaiset ja yritykset voivat ostaa ja myydä netissä yksinkertaisemmin ja paremmalla luottamuksella. Tämä on uusi askel yrityksillemme ja erittäin tärkeä uusien työpaikkoja silmällä pitäen. Kiitoksia. Ja nyt ENF-ryhmän nimissä edustaja Trotsekinski, yksi minuutti. President. Kiitoksia herra puhemies. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että digitaalinen kehitys on valtava mahdollisuus pk-yritykselle, valtava mahdollisuus kasvulle. Jos pystymme tukemaan tätä, sanomme kyllä. Mutta kuten usein te lähdette sivuraiteille jälleen kerran, haluatte puolustaa kansallisia intressejä ja jättää sivuun markkinoiden integraatio. Me haluamme tukea sitä, että että ähm, eurooppalainen massadata ei toteudu ähm, vain säätöjä purkamalla. Me olemme huolissamme kuluttajien suojasta. Kaikki tarkistuksemme liittyvät tähän huoleen. Toivomme, että äänestysten aikana saamme suuren tuen tarkistuksellemme kyllä eurooppalaiselle mm, yhteistyölle, kyllä kuluttajien suojelulle, kyllä tehokkaille palveluille, jotka ovat kaikkien saatavilla, kyllä teknologiselle yhteistyölle, mutta ei federalistisille intresseille tai kansallisille intresseille, jotka ovat vain taloudellisia. Euroopan kehitys tapahtuu tasapainoisen yhteistyön myötä eri kansojen välillä, eikä näitä purkamalla. Kiitoksia. Kiitos sitoutumien puolesta edustaja Korvin Mikke. Yksi minuutti, olkaa hyvä zwracamy tylko uwagę na przerażający bełkot który temu tłumaczy i niejasność pojęć no bo każdy rynek jest jednolity. Minä en oikein ymmärrä, mitä täällä oikein tapahtuu. Mitkä tahansa markkinat ovat äh, ainutlaatuiset sisämarkkinat, että luodaan digitaaliset sisämarkkinat, äh, täydentää sisämarkkinoita. Tämä on höpöhöpöä. Tämä on tällaista tyypillistä Euroopanin niin höpöhöpötystä. Tämä tuka johtaa sitten siihen, että naiset emansipoituvat. Tosiasia on, että tämä on täysin merkityksetöntä, koska eihän kukaan voi nähdä, kuka on sen takana, mitä internetissä on. Kiitos. Ja nyt edustaja Schwab Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, tai herra varapuhemies, hyvät kollegat, minäkin haluaisin kansanpuolueryhmän nimissä kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat hyvin aidokkaasti tehneet työtä tämän mietinnön kanssa, joka aluksi näytti hyvin laajalle sisä, laaja sisältöiseltä ja sanotaan hyvän tuloksen on tärkeää, että me parlamentissa teemme selväksi, että sitkan sisämarkkinat on merkitsevät sitä, että on kysymys lähtökohdasta, joka vaikuttaa lähes kaikkiin politiikan alueisiin. Siksi me kansanpuolen ryhmässä olemme pitäneet arvossa sitä, että kaikki valiokunnat, jotka ovat osallistuneet tähän työhön, ovat saaneet paikkansa tästä mietinnöstä. Siksi on myöskin hyväksytty tarkistuksia, joita on tullut eri tahoilta, jotka ovat toisaalta tehneet tästä mietinnöstä laimaa kuin oli alun perin ajateltu, mutta ovat kuitenkin saaneet aikaan sen, että kaikki valiokunnat, kaikki osalliset ovat voineet kokea olevansa mukana tietojen käyttäminen, tieton suoja. Täällä puhutaan isosta tiedosta, siitä puhui myöskin edustaja Boni hyvin pitkälle. Me tarvitsemme todellakin aitoja digitaalisia sisämarkkinoita, jotka ovat kuluttajien kannalta rajat ylittävät mutta myöskin työntekijöille tarjoavat hyvin paljon mahdollisuuksia. Puolitoista minuuttia, siksi mä hiukan ihmettelen. Saan jatkaa. Niin. Joten toiseksi myöskin vaikutukset, jotka sillä on vero-oikeuteen, työoikeuteen. Ja tietysti kysymys siitä, mikä on innovaatio. Haluaisin sanoa että tässä selvästi, että innovaatio liittyy myös siihen, että tiettyjä markkinoita katoaa, mutta toisaalta tämä ei tietenkään sen sinänsä mitään innovaatiota, vaan asioista pitää käydä paljon keskustelua. Tämä lähtee liikkeelle myöskin tästä geoblokkaamisesta ja meidän todellakin viedä eteenpäin niitä yhtenä, yhtäläisyyksiä, joita meillä on, jotka ovat onnistuneet tämän mietinnön puitteissa. Kiitos. Um Kiitos kollega pyydän anteeksi. Minä otin tämän tässä kesken tämän puheenmiehen tehtävät, enkä huomannut puheaikaan. En nyt edustaja Nika. Bună ziua, domnule vicepreședinte. Hyvää päivää, hyvää varapuheenjohtaja. Jotta me saisimme digitaaliset eh, todella integroidut sisämarkkinat, eh, tarvitsemme investointeja infrastruktuuriin ja eh, nopeisiin tiedonvälitysverkkoihin erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Tuen perusteettoman maarajoitusten poistamista. Tarvitaan kunnianhimoisia toimia, jotta saataisiin pääsy palveluihin ja sisältöihin ja poistetaan rajo- perustetun maarajoitus. Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan on se mm, komission ehdotus jonka avulla halutaan edistää yhteentoimivuutta ja siirrettävyyttä, jotta voidaan äh, mm, rohkaista vapaaseen äh, liikkuvuuteen, kun on kyse sisällöistä ja palveluista, jotka on ostettu laillisella tavalla, sekä myöskin ähm, tilausten siirtämistä rajat ylittävästi. Äh, en näe mitään ristiriitaa alueperiaatteen ja siirrettävyyden välillä kollega Nika. Nyt puolitoista minuuttia kollega Henkel. Hyvät näistä herrat, ennen kuin kaksi vuotta sitten tulin mukaan politiikkaan, vietin koko ammatillisen elämäni tällä alueella ja olin eh, Saksan IBMn toiminnassa mukana ja silloin Albertin sen toimintaa vastaan taistelivat ammattiliitot, kirkot, politiikka ja tiedotusvälineet. Silloin puhuttiin siitä, että ihmisiä täytyy suojella siltä, että he alkavat itse riistää itseään. Minä täytyy sanoa, että kyllä minä tämänkin mietinnön yhteydessä on joutunut nielemään erinäisiä katkeria kalkkeja, niin hyvä kuin mietintö onkin. On ollut edustajia, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisiä, ihmisiä puolustetaan yhä enemmän päätöksiä, että he itse voivat yhä vähemmän päättää omista asioistaan. Minusta tämä on täysin päinvastoin tällä alueella. Minä uskon siihen, että yksityisen, yksityiset aloitteellisuudet johtaa, aloitteellisuus johtaa enemmän luovuuteen kuin valtion holhovuus. Ja minun mielestäni liikasäätely todellakin vahingoittaa yrityksiä. Jos me tänään kysymme, miksi digitaalinen Eurooppa on jäänyt jälkeen Aasiasta ja USAsta, vastaus on siinä, että olemme luottaneet liian vähän kansalaisiimme ja olemme antaneet liian vähän vapautta yrityksillemme. Vain vapaudella ja itsevastuullisuudella me voimme saada aikaan sellaista luovuutta, joka jota tarvitaan digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ja sitten lopuksi haluan jälleen vielä todeta, että meidän pitäisi luopua yhteisvaluutta eurosta. Henkel. Hela Henkel. Täällä on kysymys edustaja Jaakonsaarelta. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kun sanoitte, että Eurooppa on jäänyt sen takia jälkeen digitaalisessa kehityksessä, että olemme luottaneet liian vähän yrityksiin ja yksilöihin. tuskinpa kysymys on siitä vaan aika yleinen analyysi on siitä että eh, jäämme jälkeen sen takia kun kaikissa kaksikymmentäkahdeksan jäsenvaltiossa on omat tietosuojaa ja muuta digimaailmaa koskevat eh, säännökset. ettekö ymmärrä tätä euroopan näkökulman merkitystä juuri globaalikilpailussa? Minä uskon kyllä, että olette oikeassa, että Euroopan sisämarkkinoiden pirstaleisuus on yksi syy, mutta sille pääsyy. Pääsyy on se, että me täällä Euroopassa olemme aika, aina uskoneet liikaa valtioon. Jos ajatellaan näitä julkisia tukiohjelmia, joilla on pyritty edistämään IT-ala, niitä on valtaisa, en pystyy luettelemaan näitä kaikkia. Kaikki nämä eurooppalaiset yritykset, puhutaanpa Nixdorfista, Olivetista, Siemensistä tai Bullista tai ICLstä, kaikki nämä yritykset ovat kadonneet. Mutta amerikkalaiset kyllä. Kiitos. Olen pahoillani siitä, että jos annan tätä sinisiä kortteja, silloin minä en voi sitten äh, antaa kuin 30 sekuntia kysymykseen ja vastaukseen yhden minuutin. Ja enempään ei ole aikaa. Nyt edustaja Toom, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, kaikki olemme sitä mieltä, että elämämme on yhä digitaalisempaa. Sähköinen kauppa on tullut joka päiväiseksi todellisuudeksi. Valitettavasti eurooppalainen politiikka ja lainsäädäntö ei aina ole tämän kehityksen tasalla. Eräät jäsenmaat eivät pärjää kovinkaan hyvin. Minun maassani Virossa yrityksen voi perustaa puolessa tunnissa verkkoon ja sitä voi hallinnoida internetin välityksellä missä tahansa maailmassa. Mutta verkkovälitteinen yritysten rekisteröinti ei vielä ole mahdollista kaikissa jäsenmaissa – virolaiset digitaaliset henkilötiedot ja tunnistautuminen ovat käytössä lähestulkoon kaikilla aloilla, mutta niiden käyttö on yhä rajattua Euroopan unionissa, jopa täällä Euroopan parlamentissa, kun tästä tärkeästä aiheesta keskustellaan. Hyvät kollegat, komissionisen Ansip mainitsi 16 askelta eteenpäin tässä tärkeässä asiassa, mutta meidän täytyy vielä ratkaista hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotta voimme varmistaa, että digitaaliset sisämarkkinat todella toimivat. Kiitoksia. Kiitos kollega Toom, Nyt edustaja Silikoitis. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, digitaaliset sisämarkkinat hyödyttävät uusia teknologioita ja asettavat ne ähm, suuren pääoman käyttöön. Tässä tavoitteena ei ole parantaa kansalaisten hyvinvointia, vaan tämä kaikki johtaa siihen, että yritysten voitot kasvavat. Digitaaliset sisämarkkinat olisi tässä luotava, mutta sillä tulee olemaan vaikutuksia pk-yrityksiin, työntekijöiden oikeuksiin ja myöskin kuluttajiin. Ja siksi meidän on uudelleen katsottava digitaalisen agendan tavoitteita, asetettava ne niin, että kansalaisen edut ovat keskiössä. Digitaalisten sisämarkkinoiden on luotava uusia korkealaatuisia työpaikkoja, mm, varmistettava kansalaisoikeuksia ja kuluttajien oikeuksia. Yhtä tärkeää on se, että varmistetaan vapaa, maksuton pääsy internettiin ja myöskin henkilötietojen suoja. Teknologia on käytettävä, jotta pk-yrityksiä vahvistetaan erityisesti niiden pääsyä rahoituksen pariin ja niiden markkina-asemaa. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia ryhmämme on tehnytkin. Kiitos. Nyt edustaja Taran, puolitoista minuuttia. Thank you. As president... Eh, kiitoksia. Eh, Viron liikuntarajoitteisten henkilöiden puheenjohtajana ja interryhmän varapuheenjohtajana täällä parlamentissa olen tyytyväinen siihen, että vammaisten huolet on otettu huomioon tässä mietinnössä. Olen tyytyväinen siihen, että mietintö käsittelee mm, erilaisia pääsykysymyksiä työelämän osalta, esimerkiksi liikunnanrajoitteisten ihmisten kohdalla. Tämän lisäksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ei ota huomioon kuitenkaan sitä, että vammaisilla pitää olla täysi pääsy kaikkeen uuteen digitaaliseen teknologiaan. Yksi pieni varoitus on paikallaan. Yhteen toimivuus ulottuvuutta olisi pitänyt korostaa enemmän. Meillä saattaa olla erittäin hienoa ja sokeiden näkövammaisten luku sovelluksia ja ohjelmia, mutta elleivät ne ole yhteen toimivia verkkosisällön kanssa, suuria ongelmia koituu. Siksi vapainten avointen standardien pitäisi olla käytössä läpi digitaalisten sisämarkkinoiden. Hyvä komission jäsen, tämä mietintö käsittelee noin neljä puoli sivua, käsittää neljä puoli sivua viittauksia aikaisempiin päätöksiin. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että komissio ei näitä olemassa olevia tekstejä käytä täysin hyväksi. Olkaa hyvä ja tehkää jotakin eroa tällä kertaa. Kiitos kollega Tarant. Hyväksytte kysymyksen edustaja Maleticilta. E kiitoksia puhemies ja kiitoksia e, esittelijöille siitä, että he ovat laatineet tämän varsin tasapainoisen mietinnön. Sulla en antanut teille vielä puheenvuoroa. Teillä ei vielä ole puheenvuoroa. Herra edustaja Maletitsilla on puheenvuoro. Rouva Maletitsilla. Predsjedavajući, zahvaljujem kolegi na prihvaćanju pitanja. Kiitoksia. Kiitoksia, kiitoksia, että olette sinisen kortin kysymyksen vastaan. Viro on todellakin yksi niistä maista, joka johtaa sähköisten palveluiden alalla kaikissa asioissa. Haluaisin tietää, kuinka te suosittelisitte autettavan muita jäsenmaita, jotka eivät ole näin kehittyneitä tällä alalla? Minkälaisia mekanismeja voisimme käyttää, jotta lähestymistä tapahtuisi? Ja kuinka voisimme tällä tavalla vahvistaa digitaalisia sisämarkkinoita? Thank you for this question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Itse asiassa en ole oikea henkilö vastaamaan tähän. Herra Ansipö on yhdeksän vuotta ainakin käsitellyt näitä asioita, joten hän on parempi henkilö vastaamaan kysymykseen. Mutta omalta osaltani olen sitä mieltä, että jos joku on kiinnostunut meidän kokemuksistamme ja kehityksistämme, tulkaa kysymään. Me emme koskaan kieltäydy vastaamasta. Edustajat Sullo, yksi minuutti. Grazie. Kiitoksia, puhemies Kiitän esittelijöitä heidän tekemästään työstä, tästä tasapainoista mietinnöstä, joka voidaan suurilta osin tukea. Meidän mielestämme tärkeää on se, että olemme tunnistaneet kolme pilaria, joilla voitaisiin toteuttaa se, mitä me määrittelisimme digitaalisena kansalaisuutena. Ensimmäinen pilari on tasa-arvo, nimittäin että annetaan samat oikeudet kaikille käyttäjille, olivat he sitten internetissä tai netin ulkopuolella meidän täytyy tämän takia poistaa kaikki mahdolliset syrjinnän muodot, erityisesti maantieteellisen syrjinnän muodot. Toinen pilari on osallistuminen. Meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset, hallinto ja yritykset voivat vaihtaa tietoja ja tehdä näistä markkinoista todelliset. Ja kolmas pilari on luottamus me olemme mietintöön asettaneet erilaisia välineitä, joiden avulla kansalainen voi saada luottamusta. Kuitenkin näiden välineiden olemassaolo on myös tunnustettava. Nyt edustaja Kappel, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, digitaalisen talouden alue on erittäin tärkeä alue kasvulle ja työllisyydelle. Me puhumme yli 400 miljardin kasvupotentiaalista ja 100 000 työpaikoista. Tämä on todellakin hyvin mutkikas aineisto. Tässä on kysymys, tässä on mukana monia valiokuntia tekemästä mietintöä. Kuitenkin tässä on otettu eri tahot erittäin hyvin huomioon. Tämä on hyvin tasapainoinen ja kattava mietintö, joka tarjoaa hyvän pohjan jatkotyölle. Haluaisin esittää kuitenkin arvostelua. Ensinnäkin se, että alun uutta intoa aina säätely, onpa kysymys geoblockingista tai vastuullista, tai onko kysymys exante säätelystä telekommunikaation alueella, tai onko kysymys jostakin alustoista. Ja sääntely. Pari, uusi säätely aina, ei ole aina parempaa säätelyä. Mitä se katsoa ensin, mitä, mikä on tilanne olemassa olevan säätelyn osalta. Sitten kilpailut ja, kilpailu ja investointi ja laajakaista infrastruktuurin rakentaminen. Kilpailu, jotka on lisää, se johtaa aina siihen, että on parempaa Kiitos kollega Kapel. Nyt on vuorossa herra Karins puolitoista minuuttia siksi, että herra Kovac ei ole paikalla. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Digitaaliset sisämarkkinat, hieno nimi. Kaikki täällä ymmärrämme, mistä tässä on kyse, mutta ymmärtävätkö parlamentin ulkopuolella ihmiset? Ajatellaanpa käytännön läheisesti. Kuka tahansa meistä voi mennä vaikka Müncheniin ja ostaa kuuluisia makkaroita tai voi mennä Riikaan sieltä ja Tukholmaan tai Lissaboniin ja syödä sitten nämä ostokseni siellä. Ja tämä vaikuttaa aivan normaalilta mutta samaan aikaan Riassa voin maksaa televisiopalvelu liittymästä, mutta en voikaan siitä sitten nauttia Münchenissä, Dublinissa tai missään muuallakaan. Miksi? Siksi, että hyödykkeille tämä toimii. Me olemme onnistuneet purkamaan rajat, mutta digitaaliset markkinat jotka ovat yhä tärkeimmät ja tärkeimmät taloudelle, sisältävät yhä näitä teollisen tekijänoikeuksia patentteihin perustuvia esteitä. Nyt meidän täytyy näitä esteitä purkaa ja varmistaa, että tekijänoikeudet toteutuvat kaikkialla Euroopan unionissa ja patentit myöskin. Niin, että meidän ei tarvitse Müncheniin mennä vain kuuluisia makkaroita nauttiaksemme. Tämä on aivan absurdia. Aivan yhtä absurdia on se, että internetpalvelusta nauttiakseen täytyy olla tietyssä maantieteellisessä paikassa. Kollega Karins, hyväksyttekö, kollega Karins, hyväksyttekö kysymyksen kollega Sanjilta? Kollega Karins. Kollega Karins, hyväksyttekö kysymyksen kollega Sanjilta? Kysymys, kiitoksia. Hyvä edustaja aiemmin puhuneelta kansanpuolennustajilta että olen myös kysyä, että onko jokin erityinen syy siihen, aivan oikein puhuitte siitä, että digitaaliset sisämarkkinat, että puhuitte niiden tietyistä kysymyksistä, osa-alueista, mutta miksi kansanpuolue jatkuvasti jättää pois koulutuksen tästä, ikään kuin se olisi teille tärkeä asia. Kysyn tätä kaikella kunnioituksella. Kolēģi, paldies par jautājumu. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Joskus keskustelemme sisämarkkinoista sinänsä ja digitaalisista sisämarkkinoista. Kansanpuolueen näkökulma on se, että meidän täytyy purkaa esteet kaikilta aloilta, kaikki ne esteet, joita on olemassa missä tahansa Digitaaliset sisämarkkinat ovat tärkeät myöskin koulutukselle, palveluille ja hyödykkeille. Poliittinen ryhmämme siis on sitä mieltä, että kaikki esteet pitää purkaa. Kiitos. Nyt edustaja Geringen Dönenberg, yksi minuutti. kiitoksia puhemies täysin integroidut e, digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi nykyisen komission pääprioriteeteista. Digitaaliset teknologiat tarjoavat valtaisia mahdollisuuksia, äh, kun ajatellaan työpaikkojen luomista ja kilpailukyvyn parantamista. Kasvu voisi olla jopa 450 miljardia euroa. Ongelmana on jäykkä sääntely jäsenvaltioiden televiestintämarkkinoilla. Meillä on myös kysymyksiä, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin. Me tarvitsemme muutosta kuluttajien käyttäytymisessä, me tarvitsemme tekijänoikeuslainsäädännön uudistusta, jotta voimme valmistautua digitaaliseen vallankumoukseen. Se on tarpeen että myös kuluttajan suoja on yhtenäistä. Me tarvitsemme myös yrittäjyyden, eh, yrittäjyyskulttuurin edistämistä. Kiitos nyt edustaja Dalton. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Digitaalinen vallankumous on täällä. Se muuttaa kaikki elämän osa-alueet samalla tavoin kuin maatalous ja teollisuus. Teollinen vallankumous muuttivat sen aiemmin. Se muuttaa tavan, jolla elämme ja teemme työtä. Meillä on globaaliset markkinat, joissa on kolme miljardia yhteenliittynyttä ihmistä. Kysymys ei ole pelkästään Euroopassa markkinoista, vaan globaalista markkinoista. Siksi ei pitäisi luoda uusia esteitä. Tämä keskustelu, sitä välitään kaikkialle maailmaan. Mutta kuitenkin on tiettyä geoblokkausta, jota internetissä on. Joten minä pidän hyvänä ehdotuksia, jotka liittyvät geoblokkauksen purkamista, mutta me tarvitsemme mitään eurooppalaisia lisenssejä. Myöskin jakamisen talous, ihmiset haluavat jakaa, antakaa heidän jakaa. He voivat rakentaa yrityksiä, jotka voivat toimia maailmanlaajuisesti. Me pitää olla selväsanaisia digitaalista työtä. Sen täytyy olla sellaista, että se asettaa kyseenalaiseksi, haastaa olemassa olevat yritysmuodot. Meidän täytyy katsoa sitä, että meidän pitää katsoa asioita eurooppalaisen kannalta, meidän pitää katsoa, miten suhtaudumme digitaaliseen tsunami, joka on tulossa. Kiitos, nyt on vuorossa puolitoista minuuttia edustaja Petersen. Thank you. And let me first of all... Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi halusin kiittää kahta esittelijää tästä hienosta työstä tärkeän aiheen parissa. Nyt kun yhä suurempi osa eurooppalaisista on verkossa, uusia ongelmia ilmenee. Esimerkiksi kuinka voimme suojella tietoamme, kuinka voimme suojella itseämme tekemättä kompromisseja perusoikeuksien ja vapauksien suhteen. Olen tyytyväinen siihen, että mietintö korostaa salausta ja yksityisyyden suojaa. Meidän pitäisi myöskin kiinnittää huomiota siihen, että sensuuria vältetään ja ettemme tee kompromisseja ilmaisun vapauden suhteen. Tämä liittyy palveluntarjoajien vastuuseen. Meidän ei pitäisi pakottaa palveluntarjoajia ja verkkoalustoja jatkuvasti oikeudellisesti seuraamaan sisältöä. Eri verkkoalustojen ei pitäisi olla lainvalvojien sijaisia. Meidän pitää muistaa, että vaikka me käsittelemme eurooppalaisia digitaalisia sisämarkkinoita, meidän verkkokäytöksemme ja viestintämme ei rajoitu vain Eurooppaan. Juuri tämän vuoksi meidän täytyy varmistaa se, että kansainväliset tiedonsiirrot ovat turvallisia. Meidän täytyy nopeasti saada ainakin Yhdysvaltain kanssa sopimus alalla aikaan, jotta voimme oikeusvarmuutta tarjota eurooppalaisille yrityksille ja kuluttajille. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Mastalka, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Kuten olemme kuulleet, internet on nyt erittäin suuri eh, tiedonvälityksen väline Eh, joitakin esteitä kuitenkin on. Vaikka minun ryhmäni GUE tukee digitaalisia sisämarkkinoita, haluaisimme kiinnittää huomioon joihinkin ongelmiin, jotka on ratkaistava. Esimerkiksi eh, tietosuoja, kuluttajan suoja, kun kuluttajat ostavat eh, jotain sisämarkkinoilta tai ovat yhteydessä julkishallintoon sähköisen hallinnon kautta. Sitten täytyy myös miettiä henkilöitä, jotka työskentelevät kotoa käsin. Heidän oikeuksiaan on kunnioitettava. Digitaalisten sisämarkkinoiden täytyy saada sosiaalinen ulottuvuus. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Reimon yksi minuutti. Puhemies, minä haluaisin tuoda jotakin aivan uutta, nimittäin, että me ei voi käydä pelkästään keskustelua, joka on taloudellista ja koskee sisämarkkinoita. Ja kysyä pelkästään meidän oikeuksistamme kuluttajina, vaan myöskin kansalaisoikeuksistamme. Maarajoite keskustelua, ajatella keskustella siitä, voivatko Euroopan kansalaiset saada kaikissa maissa sisältöä nähdäkseen. Kysymys siis pelkästään kuluttaja, oikeuden, kuluttajan oikeuksista kysymys on siitä, voimmeko me kaikkialla Euroopassa saada nähdä kaikkia sisältöjä kaikissa eri maissa. Tämä on, tässä asiassa meidän pitää olla kansalaisoikeuksena, koska eh, tiedotusvälineiden kautta aiemmin ei ollut mahdollista se, että olisi voitu tuottaa sisältöä ja sitten estää ihmisiä tutustumassa sisältöön. Meidän täytyy katsoa sitä, että voimme nyt muuttua tähän asioihin, koska nyt yritykset estää ihmisiä pääsemästä käsiksi tiettyihin sisältöihin. Tämä on asia, johon meidän täytyy puuttua. Kiitos edustaja Raimon. Ja nyt yksi minuutti edustaja Parker. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Keskustelu ja äänestys tästä äh, äh, asiasta tänään on todellinen parlamentin ajan hukka. Ei siksi, ettenkö olisi samaa mieltä monista asioista digitaalisten sisämarkkinoiden luonnissa, vaan koska äh, ennen kuin olemme äänestäneet tästä mietinnöstä, komissio on jo taustalla tehnyt kovasti työtä, jotta tämä lainsäädäntö saataisiin nopeasti vietyä läpi. Ja tämä nopeus on se, joka aiheuttaa virheitä, ja me kuluttajat ja yritykset EU-ssa tulemme kärsimään huonon lainsäädännön seurauksista. Katsotaan esimerkiksi arvonlisäveron muutoksia eh, digitaalisissa palveluissa. Eurooppalaiset byrokraatit eh, suunnittelivat nämä eikä heillä ollut mitään kokemusta yrittäjyydestä. Eh, ja on yllättävää, ei ole mitenkään yllättävää, että tämä EUn ehdotus on johtanut siihen, että monet tuhannet yrittäjät ovat lopettaneet kaupankäynnin sisämarkkinoilla. Mm, ja sitten täällä väitetään, että arvonlisäverosäännöt ovat olleet menestys. Kun luottamus Euroopan unioniin on kovin alhaalla, on häpeällistä nähdä tästä mietinnössä se, että eurooppalainen merkki sähköistä kaupankäynnistä lisää kuluttajan luottamusta. Edustaja Verhaajan puolitoista minuuttia. Olennaista talouden kehitykselle on Euroopan on se, että voidaan levittää kulttuurista ja luovaa sisältöä ja myöskin tietoa. Tätä potentiaalia täytyy hyödyntää asianmukaisesti niin, että kulttuurillinen monimuotoisuus säilyy Euroopassa ja tästä laajennetaan. Ja miten me rakennamme tieton yhteiskuntaa ja huolehdimme siitä, että Eurooppa tulevaisuudessakin digitaalisuuden alueella on kilpailukykyinen. Juuri kulttuuri ja luova sektori on sellainen, jolle on tyypillistä monimuotoisuus, pienet ja suuret toimijat yritysten yhdy- lähestyminen on johtanut siihen, että tiedotusvälineiden lähestyminen on johtanut siihen, että on tapahtunut suurta muutosta koko tiedotusvälineiden medioiden ympäristössä. EUn tasolla pitäisi olla vähimmäisnormit kaikille audiovisuaalisille palveluille, jotta kaikki toimijat voisivat myöskin yhdenmukaisesti soveltaa näitä määräyksiä ja voitaisiin välttää kilpailun vääristymiä. Kulttuurivaliokunta korostaa omassa lausunnossaan sitä, että jäsenvaltioiden täytyy myöskin huolehtia siitä, että voidaan löytää julkisesti yleistä etua koskevat audiolliset sisällöt ja, ja tässä myöskin erityisesti huomiota kielellisiin mielipiteisiin, monimuotoisuuteen ja tietovälineen monimuotoisuuteen. Myöskin juuri on suojeltava tietyllä tekijänoikeuksien alueella on saatava aika tasapainoisia kantoja. On tärkeää, että e, maanrajoituksesta luvutaan, että se on sisältöjen saatavuuden kannalta erittäin tärkeää. Tässä ei saa tuhota kuin e, e, kuitenkaan sitä, miten luodaan sisältöä. Se, että komissio voi täytyy vaatia myöskin luomaan sen mukaisia laulustoja tälle. Nyt on yhden vuorossa edustaja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 tehokkaan äh, yhteiskunnan lisäksi yhtenäiset digitaaliset markkinat luovat äh, mahdollisuuden äh, pienille yrityksille luoda uusia työpaikkoja. Tämä on tärkeä askel nuorille yrittäjille maissa, kuten Romaniassa, mutta ei pelkästään siellä. Samanaikaisesti kansalaisten perusoikeuksien suojelu, esimerkiksi henkilötietojen suojelu ja oikeus yksityiselämään ovat avainasemassa. Sekä lainsäädäntö että teknologia on kehitettävä me tarvitsemme tiukkoja rangaistuksia, kun käytetään väärin henkilötietoja tai rikotaan äh, äh, henkilöoikeuksia, erityisesti kun on kyse tietojen siirrosta kolmansiin maihin. Yhtenäiset digitaaliset sisämarkkinat voivat olla hieno mahdollisuus Euroopalle. Jos me teemme yhteistyötä, voimme kehittää Eurooppaa ja luoda innovaatioita. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa kollega Tosinovski. Hyväksyttekö eh, kollega Bonnanolta kysymyksen? Olkaa hyvä, Bonnan. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kollegalta kysyä, että kun hän puhuu sanktioista, jotka ovat merkittäviä, niin millaisia sanktioita hän ajattelee, että voitaisiin soveltaa, kun ajatellaan, jos käytetään internettiä rikollisiin tarkoituksiin? Erstmal will ich richtigstellen, mein Name ist Emilian Pavel und nicht Dozenovski. Niin, siis korjaan, että se oli Pavel, eikä todella. Pentru a răspunde colegului meu, Um, trebuie să ne asigurăm că cei care fac voit me, meidän täytyy olla varmoja siitä, että ihmiset, jotka käyttävät näitä henkilötietoja rikollisiin tarkoituksiin ja näin rikkovat kansalaisten oikeuksia, niin heitä on rangaistava. Yksityisen julkisen tahon yhteistyöllä voidaan varmistaa, että näin toimitaan, koska tästä on hyötyä yksityiselle sektorille, mutta myöskin jäsenvaltioiden on suojeltava kansalaisten perusoikeuksia. Kiitoksia kollega Pavel. Minä olin tuossa vähän hämmentynyt. Minä puhuin kollega Tosinovskista ja luulin, että hän oli puhunut. Mutta herra Pavel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ei vaan Tosanovski sanoo edustaja. No niin, vieläkin olen sekaisin. Eli Tosanovski. pane tak jak již dnes zaznělo digitálních formách silně... Arvoisa komission jäsen, hyvä puhemies, hyvät edustajat. Täällä on jo sanottu, että digitaaliset markkinat vaikuttavat talouskasvuun globaaleilla markkinoilla ja se on myös yksi pääominaisuuksista, attribuuteista taloudessa tänä päivänä. Siksi on tarpeellista, että me täälläkin edistämme digitaalisia sisämarkkinoita ja minä toivon, että kaikki valiokunnat osallistuvat tähän työhön. Uskon, että tarvitaan enemmän toimia sisämarkkinoiden, digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseksi, mutta se kysymys, miten siellä, missä on erilaisia hintoja, erilaisia maksuja ja erilaisia veroja, miten siellä voidaan saada aikaan yhtenäisyyttä jäsenmaiden välillä. Yhtä asiaa meidän täytyy kuitenkin tähdentää. Hallintoa ei pidä lisätä. Tarvitaan sen sijaan lisää turvallisuutta, varmuutta ja nopeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Näiden eteen meidän on tehtävä työtä. Yksityisen sektorin rooli on tässä myös hyvin selkeä. Se on yhä uudelleen ottanut johtavan roolin tällä alueella. Meidän täytyy poistaa esteitä, jotka estävät tätä kehitystä. Kiitoksia sitten rouva Schaake, olkaa hyvä yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen Kai Kangassen hyvällä johdolla. Me esitimme kunnianhimoisen listan yksityiskohdista, joilla voitaisiin nopeasti parantaa digitaalisia sisämarkkinoita tai saataisiin aikaiseksi sisäinen alue, digitaalinen alue. Meidän pitää nyt todellakin toimia, on optimisti puhuttu innovaatiosta ja tarvitaan tietotaloutta. Tämä on tärkeää sekä internetin käyttäjille että startup-yrityksille, jotta niistä voi, ne voivat Eh, kasva, eivätkä lähde silkon välin suuntaan. Tarvitsemme hyviä eh, ratkaisuja maanrajoituksille ja pitää harmonisoida eri tekijänoikeuslainsäädäntöjä, mutta vielä tärkeämpää on perusoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukainen kilpailu ja turvallisuus. Näihin on panostettava siitä huolimatta, että tekniikan vallankumous tapahtui. Sitten avoin internet ja netin neutraalisuus ja datan avoin kulku, mutta ei tarvita kuitenkaan yksityistämistä on tärkeää kaikkialla maailmassa, että näin toimitaan. Siksi on huomioitava internetin hallinnointi ja on vahvistettava ihmisten online-oikeuksia maailmanlaajuisesti. Tästä ei saa tulla nollasulmaa peliä. Kiitoksia. Seuraavaksi Helma, yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, Puhemies. Näissä ehdotuksissa on elementtejä, jotka ovat suosittuja kansalaisten keskuudessa ja olisi hienoa, jos minä saisin käyttööni BBCn iPlayerin palvelun, kun olen Strasbourgissa tai Brysselissä, mutta jos nyt puramme tämänhetkisiä tietosuoja, äh, äh, käyttäjäoikeussääntöjä, niin meidän täytyy katsoa, millaista uutta sisältöä myöskin käyttäjät haluavat. Olemme huolissamme siitä, että komission malli heikentää innovaatiota ja se ei myöskään vastaa sitten jäsenvaltioiden erinäisiä tarpeita. Koordinointia tarvitaan rajat ylittäen, jotta voidaan varmistaa, että digitaalinen viestintä toimii moitteettomasti Euroopassa, mutta koinointi toimisi parhaiten niin, että yksittäiset valtiot neuvottelevat keskenään sen sijaan, että EU:ssa olisi tällainen keskitetty suunnittelumalli. Me tarvitsemme globaalia, emmekä pelkästään eurooppalaista ratkaisua tähän. Kiitoksia Helma. Sitten Castillo Beera, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät edustajat. Täällä on sanottu paljon asioita. Minä tulen keskittymään yhteen aspektiin, joka on ratkaisevan tärkeä digitaalisille markkinoille ja digitaaliselle taloudelle. Se on tämä suuri ympäristö, suuri mittakaava, jossa tätä taloutta voidaan Euroopassa kehittää nimenomaan data Data on aivan keskeistä digitaalisen talouden kehittämisessä ja äh, dat, massadata, äh, datan massiivinen analyysi, vaihto on aivan perusakseli, pääpilari koko tässä asiassa, jopa siinä määrin, että data-analyytikot ovat tällä hetkellä maailman kysytyin asiantuntijaryhmä mm, ihan joitakin viikkoja sitten julkistetun tutkimuksen perusteella, jonka julkaisi World Economic Forum, maailman talousfoorumi. Siksi onkin tärkeää pitää mielessä datasiirto. Dataa siirretään, data liikkuu ja data tulee verkkojen kautta saataville. Ja nämä verkot ovat digitaalisen talouden infrastruktuuri. Siirtoa, liikennettä on ennen tapahtunut maanteitä pitkin lentoteitse ynnä muuta, mutta nyt dataliikenne tapahtuu verkkojen kautta, joita täytyy nyt prioriteettina kehittää näitä verkkoja. Meidän täytyy innovointi- ja, sijo- in, in, ja investointimyönteisiä politiikkoja kehittää, jotta tämä verkkoasia saadaan kuntoon. Kiitoksia, Castillo Vera. Seuraavaksi Senelova. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolego. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä puhun esittelijänä TRAN valiokunnasta niin kuin muillakin aloilla, on olemassa digitalisoitumiseen liittyviä muita seikkoja. Tämä on yksi tärkein aloista. Digitalisointi helpottaa matkustamista, se tekee siitä turvallisempaa ja se helpottaa matkailun logistiikkaa on olemassa haasteita, jotka liittyvät koulutukseen, tarvitaan myös uusia taitoja ja uusien tekniikoiden oltava saatavilla. Kaikki tämä on tärkeää kuljetus- ja liikennealalla ja sen lisäksi on estettävä uusien rajojen syntyminen. Minä aion mainita maantieteisen alkuperän pohjalla tapahtuvan syrjinnän offline- ja online-maailmoja ei saa kohdella eri tavoin. Ja haluaisin nyt onnitella molempia esittelijöitä erinomaisesta työstä. Kiitos. Kiitoksia kollega Senelova. Sitten Adinolfi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, mielestäni täm, tässä on jätetty nyt tilaisuus käyttämättä. Tässä on tehty vain minimi, eikä tässä ole hyödynnetty mahdollisuuksia. Ja kun ajatellaan yhtenäisiä digitaalimarkkinoita, niin meidän täytyy muistaa kuitenkin, että keskiössä ovat kansalaiset Euroopassa. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä keskustelussa pitäisi keskustella ihmisarvosta eikä ja kaikista oikeuksista, jotka on mainittu perusoikeuskirjassa. Eli täytyy muistaa ilmaisun vapaus, tietosuoja, syrjimättömyys. Nämä ovat muutamia esimerkkejä. Ja lisäksi meidän täytyy viedä digitaaliset sisämarkkinat päätökseen. Ja meidän täytyy muistaa myöskin, miten demokratia toimii EU:ssa, mutta liian usein yhtenäisillä digitaalimarkkinoilla tähdätään vain talouskasvuun ja mielestäni tämän kyseenalaista nyt ihan teoreettisellakin tasolla. Ja meidän täytyy kuitenkin varmistaa se, että kasvu on myöskin demokraattista ja sosiaalista. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Komi, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, parlamentissa on tehty nyt paljon työtä ja nyt ollaan hyväksymässä tämä tärkeä mietintö, joka on hyvä tulos ja ensimmäinen askel. Tietenkään koskaan emme voi olla täysin tyytyväisiä, meidän tuota parantaa tilannetta, mutta tämä on kuitenkin hyvin demokraattinen tulos kun otetaan huomioon, että tästä on käyty pitkiä neuvotteluita ja myöskin tässä on otettu huomioon eri edut ja erilaisia näkökulmia. Mitä tulee tähän asiaan, niin olen hyvin pitkälti samaa mieltä puheenjohtaja Junckerin ehdotuksista sen suhteen, mitkä ovat poliittisia prioriteetteja digitaalisilla sisämarkkinoilla. Sehän on yksi asia, johon täytyy keskittyä myöskin komissiossa. Olemme lähteneet oikealle tielle, mutta meidän täytyy vielä mennä pidemmälle. Kyse on hyvin ratkaisevista aloista, esimerkiksi tekijänoikeuksista, arvonlisäverosta, AV-lainsäädännöstä. En nyt halua luetella liian pitkälti näitä asioita, mutta nämä ovat kyllä asioita, joita juuri tällä hetkellä parlamentissa käsitellään. Jokapäiväisessä elämässä käytetään digitaalisia laitteita ja meidän täytyy auttaa myöskin julkisia tahoja ja yrittäjiä. Ja meidän täytyy olla ajan tasalla. Meidän pitää myöskin muistaa, että tällä alalla on hyvin paljon kilpailua muiden valtioiden kanssa, esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ollaan paljon pidemmällä meitä. Ja haluaisin kyllä nyt onnitella esittelyitä tästä tehdystä työstä ja jatketaan tästä eteenpäin. Kiitoksia kollega Komi. Sitten Rova Staila minuutti. Kiitoksia puhemies. Haluaisin äh, onnitella Rova Gebhardia syntymäpäivän johdosta. On aika hauskaa, että tämä mietintö käsitellään juuri hänen syntymäpäivänään. Onneksi olkoon! Digitaaliset sisämarkkinat ovat täynnä potentiaalia ja meillä on 500 miljoonaa kansalaista, 28 maata ja 450 miljardia euroa. Pääsystä on, saatavuudesta on täällä keskusteltu ja meidän täytyy todellakin varmistaa se, että asuipa ihminen sitten Skotlannin ylämailla tai missä tahansa muualla, että laajakaista yhteys on olemassa. Se on tärkeää mutta myös laatu on tärkeää, myös osaaminen. Meidän täytyy huolehtia siitä, ettei osaamispuute tule tässä pullonkaulaksi. Annanpa esimerkin 55 000 UK olevaa työpaikkaa. Vuoteen 2020 mennessä tämä työpaikkojen määrä digitaalisilla markkinoilla on nouseva 180 000, näin arvioidaan joten meidän täytyy todellakin käyttää hyväksi tämä potentiaali ja siihen meillä on kaikki edellytykset. Kiitos. Kiitoksia Rova Styler. Seuraavaksi Nibla, puolitoista minuuttia olkaa. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaario, arvoisat kollegat. Kiitoksia esittelijälle, varjoesittelijöille ja kaikille, jotka ovat työskennelleet tämän mietinnön parissa. Se on erinomainen ja äh, haluan myös yhtyä näihin syntymäpäivä onnitteluihin Rova Gebhardille. Digitalisaatio on oltava painopiste teema vuonna 2016. Me tarvitsemme kehykset tämän potentiaalin kehittämiseen sisämark- digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ja arvon kollegat, meidän täytyy ottaa tässä kiinni jo se, että 44 prosenttia kotitalouksista on vailla nopeaa internetyhteyttä, niin meillä on vielä paljon tekemistä myös infrastruktuurin rakentamista. Vain 14 prosenttia PK-yrityksistä myy internetin kautta, koska e-markkinaesteitä on, ne niin meidän täytyy raivata pois. Täällä kollegatkin ovat tästä puhuneet. Myös verolainsäädäntö on tärkeää ja koordinaatiota tarvitaan erityisesti ALV-maksuissa, joita täytyy yksinkertaistaa. Mielestäni myös maksuliikennettä täytyy helpottaa eh, tämä maksu eh, järjestelydirektiivi, sitä täytyy tarkastella. Mutta toiseksi on tärkeää, että saamme aikaan ekosysteemin startup-yrityksille. Se on äärimmäisen tärkeää. Suuri kansainvälinen konferenssi digitaalisista asioista on seikka, joka auttaa meitä tässä. Meidän täytyy antaa nuorille, luoville ihmisille mahdollisuus toteuttaa itseään täällä Euroopassa niin, että heidän tarvitse lähteä USAhan toteuttaakseen lahjakuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Niiblä. Sitten Rouva Toija, yksi minuutti. Kiitoksia. Digitaalisten sisämarkkinoiden kehitys, siinähän on tärkeitä asioita tässä suunnitelmassa. Niin meidän täytyy keskittyä todellakin sisämarkkinoiden todelliseen toteuttamiseen ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin televiestintäverkot. Nyt kun odottelemme uusia sääntöjä televiestinnän osalta, niin komission ei pidä jättää mahdollisuutta käyttämättä, koska nämä sitoumukset, jotka liittyvät nyhyn tähän televiestintäasetukseen, niistä on pidettävä kiinni. Ja ennen kaikkea meidän täytyy uudistaa markkinoita ylipäänsä. Meidän täytyy miettiä näitä roaming-kysymyksiä ja miten voidaan puhua tästä geoblokkauksen poistamisesta ja internetpalveluiden siirrettävyydestä, jos ei ole ratkaistu tätä yhtä ongelmaa, joka on hyvin keskeinen. Ja lisäksi lyhyesti haluaisin todeta, kuinka tärkeää on se, että sisämarkkinoilla otetaan huomioon myöskin tuotantoteollisuus. Meillä on palveluita, jotka toimivat myöskin digitaalisessa ympäristössä. Kiitoksia Toija. Seuraavaksi Rouva Paunova. Yksi puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos, puhemies. On ponnisteltu kovasti. Aika oli vähän, mutta Euroopan parlamentti on tehnyt selväksi, että on olemassa poliittista tahtoa saada digitaalimarkkinat valmiiksi. Tämä on yksi kunnianhimoisimmista hankkeista. Valitettavasti mietintö ei kuitenkaan ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Se on silti ihan hyvä suuntaviiva tuleville ponnistuksille komission digitaalista strategiaa varten. Kaikkein tärkeintä on, että online- ja offline-markkinat saadaan yhdistetty erityisesti, jos ajatellaan kuluttajien oikeuksia ja suojaamista. Kuluttajan oikeuksien pitää olla ihan samat, ostipa sitten tavallista kaupasta tai verkosta. Ja valitettavasti Tämä ei kuitenkaan ole mukana komission ensimmäisessä lainsäädäntöehdotuksessa. Tämä parantaisi luottamusta ja lisäisi luottamusta verkkokauppaan ja ylipäänsä digitalisointiin Euroopassa. Ja tämä taas parantaisi sähköistä hallinnointia, sähköistä terveyspalveluja ja innovaatiota digitaalimarkkinoilla. Olemme tehneet selväksi, että olemme sitoutuneita siihen, että menemme digitaalimarkkinoiden suuntaan. Tarvitaan lisää luottamusta. Tämä on tärkeää sekä talouskasvun kannalta että jotta voidaan saada kilpailukykyisempi Eurooppa, tarvitaan nuoria, joilla jotka ovat paremmin läsnä maailman markkinoilla. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ympäristövaliokunnasta ja myös esittelijä. Kiitos. Kiitoksia kollega. Sitten Kosta, yksi minuutti, olkaa Kiitoksia. Digitaalinen strategia, jonka komissio esitteli, on erittäin keskeinen, varsinkin kun ajatellaan nyt tätä mietintöä. Ja me voimme vahvistaa tätä strategiaa ja myöskin kansalaisten asemaa. Meillä pitää olla enemmän tuotteiden ja palveluiden kiertoa, ja meidän täytyy kiinnittää huomiota koulutukseen ja kulttuurisiin audiovisuaalisiin sisällyksiin. Ne voivat johtaa kilpailukykyyn ja kasvuun. Ja meidän täytyy nyt uudistaa tekijänoikeusdirektiiviä, koska meidän täytyy muistaa tietyt asiat. Että tämä geoblokkaus se on perusteltua ja meidän täytyy muistaa siirrettävyys ja alueelliset lisenssit esimerkiksi elokuvakysymyksissä. Ja meillä pitää olla tasapainoiset tekijänoikeussäännöt ja meidän täytyy myöskin sitten tehdä ero lineaaristen ja ei-lineaaristen palveluiden välille. Ja meidän täytyy myöskin miettiä, millä tavalla nämä audiovisuaaliset sisällöt kehittyvät digitaalisessa ympäristössä. Ne täytyy ottaa mukaan tähän direktiiviin ja jos meidän täytyy suos, suojella eurooppalaista audiovisuaalisista monimuotoisuutta. Kiitoksia kollega Kosta. Sitten kollega Coelho. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário, caros colegas. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät ystävät. Internetin nopea kehitys on muuttanut maailman, tästä ei ole epäilystäkään. Me kommunikoimme eri tavalla kuin ennen, me teemme kauppaa ennemmin, äh, eri lailla kuin ennen ja sisämarkkinat toimivat eri tavalla kuin ennen. Tämä on tosiasia ja niinpä meidän täytyy saada aikaan äh, markkinoiden digitalisaatiota koskeva lainsäädäntöä. Tästä koituu paljon etua ja hyötyä äh, PK-yrityksille ja kuluttajille. Komission ansiosta meillä on digitaalisen sisämarkkinoiden strategia, joka on yleisesti ottaen hyvä strategia, mutta sitä täytyy vielä hiukan työstää. Meidän täytyy hieman vielä saada juridista fragmentaatiota sisämarkkinoilla vähemmäksi, eli yhtenäistä sisämarkkinoita. Ja nämä toimet täytyy saada käytäntöön toimeenpantoa niin nopeasti kuin mahdollista ja vielä harmonisoidulla tavalla. Muuten me tulemme olemaan eh, digitaalinen saareke keskellä maailmaa maailmaa. Ja meillä ei ole aikaa hukattavana. Lokakuussa keskusteltiin digitaalisista sisällöistä ja on hyvin tärkeää, että esimerkiksi myynnin kannalta hyvin tärkeää, että rajat ylittävä tavaroiden saatavuus on olemassa. Meidän täytyy myös tietoliikenteen ja henkilötietojen turvallisuuteen ja suojaan kiinnittää enemmän huomiota. Muuten kansalaiset eivät tule ostamaan näitä toimia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Rouva Ufskog, yksi minuutti olkaa. Tack, herr talman. Som flera talare redan... Kiitos, puhemies. Niin kuin täällä moni on jo sanonut, digitaalinen vallankumous on totta. Se ei vaikuta ainoastaan kulutus tapoimme, vaan myös siihen, miten työskentely, miten tietoa, digitalisointi muuttaa meidän elämäntapaamme. Komission tiedonanto keskittyy kuluttajiin, jotka matkailevat, mutta meidän pitää miettiä sitä, miten työmarkkinat toimivat. Tätä ei ole huomioitu ja sitten jakamistalous antaa uusia mahdollisuuksia myös haasteita on työnantajan ja työntekijän välinen raja, joka hämärtyy ja se, miten eh, sääntöjä sovelletaan työntekijöihin meillä. Tämä tuo mukanaan myös uusia haasteita työterveydellemme. Joustavammat työolot voivat olla hyvä asia, mutta ei kuitenkaan sovi se, että digitalisoinnin joustavuus johtaisi siihen, että työpaikat ovat epävarmoja. Kollegi Kelly. Kiitoksia kollega. Sitten edustaja Kelly, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. There's no doubt about it that startup after startup, idea after idea. On selvää, että startup startupin jälkeen ja appi appin jälkeen digitaalisuus on tullut yhä paremmin läsnä meidän elämäämme. 20 vuotta Amazon on toiminut, 18 Google ja 12 vuotta Facebook ja silti vasta tässä vaiheessa todella pyrimme saamaan aikaiseksi kunnon digitaalimarkkinat, olemme selkeästi jäljessä Yhdysvaltoon, mutta parempi myöhään kuin en milloinkaan. Tärkeää on nyt, että toimitaan nopeasti ja laaja-alaisesti ja että tehdään asiat oikein. 28 markkina-aluetta ei enää sovi. Meidän pitää harmonisoida. Erityisesti pitää tarkastella maakohtaisia estoja, jotka vaikeuttavat kehitystä ja pitää varmistaa, että kuluttajat saadaan mukaan, niin siksi on hyvä tämä tietosuoja-asetus, jota esittelen ITRE. Valiokunnassa oli mukana kolmikantaneuvotteluissa. Nyt kuluttajien pitää voida luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa ja he voivat itse niitä hallita ja pitää antaa mahdollisuus startup-yrityksille ja yritysten kasvulle Euroopassa. Digitaaliset yhtenäismarkkinat, jos tässä toimitaan oikein, niin 450 miljardia tämä tuo Euroopan unionin talulle. Tämä on suuri määrä rahaa ja on varmistettava, että nyt digitaalimarkkinat saadaan kunnolla toimimaan, jotta meistä tulee taas kerran maailman kilpailukykyisin alue. Kiitos. Kiitoksia kollega. Sitten Herra Danti, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Digitaalinen vallankumous on jo muuttanut elämäämme, ja kuten kaikki muutokset, niin siihen liittyy mahdollisuuksia ja riskejä. Meidän täytyy nyt tarttua näihin haasteisiin ja meidän täytyy arvioida mahdollisuuksia, joita tämä tarjoaa meille taloudessa ja kansalaisten ja kuluttajien elämässä. Digitaalinen ympäristö on jo muuttanut elämäämme isoilla ja pienillä tavoilla, samoin koko yhteiskuntaa. Mutta lähes koskaan Eurooppaa, Euroopassa ei ole tapahtunut näin suuria muutoksia. Kun ajatellaan digitaalisuutta, niin ajatellaan usein piilaaksoa eikä mitään osaa Euroopasta. Ja meidän täytyy nyt varmistaa se, että investoidaan tähän alaan ja näin EU voi saada uutta pontta – voimme osoittaa erinomaisuutemme monilla alalla ja voimme olla jälleen eturintamassa, mitä tulee vapauteen, kulttuuriin, kauneuteen ja laadukkaaseen tuotantoon. Toivottavasti tämä nyt on ensimmäinen askel, jotta Eurooppa saa jälleen etuaseman näissä asioissa ja että pystymme etenemään rohkeasti ja näkemyksellä. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Rouva Galpel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Először is szeretnék gratulálni. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijöitä. Voin yhtyä niihin, jotka ovat tässä onnitelleet Evelyn Gebhardia hänen syntymäpäivänsä johdosta. Tässä on tehty todella laajaa työtä ja varjoesittelijäkin on tehnyt hyvää työtä. Emme haluaisi mainita samoja syitä, mitä on nyt jo otettu esille, vaan haluaisimme katsoa asiaa eh, verotuksen näkökulmasta nyt maailma on mennyt eteenpäin ja me olemme jäljessä. Ja on olisi tärkeää, että komissio olisi etulinjassa, jotta voidaan suojata kuluttajia myös digitaalimarkkinoilla, jos ajatellaan verotusnäkökulmaa ja sähköistä kaupankäyntiä, niin tämä on sellainen käsite, että mihin tahansa sen osiaan voidaan luoda katsaus verotuksen kannalta, mutta nyt olisi tärkeää, että digitaalinen sisämarkkina strategia toimisi yhteen muiden sisämarkkinoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi Robert Rosier. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijää ei vain siksi, että tänään on hänen syntymäpäivänsä, vaan koska tämä on erittäin laadukas mietintö ja sen valmistelu oli myös hyvin laadukasta työtä. Yksi alue on hyvin tärkeä Euroopan unionille ja se on kulttuuri ja haluaisin puhua siitä. Me kaikki koemme että hieman harmittaa se, että me emme voi saada kaikkia kulttuurituotteita ilmaiseksi kaikkialla niin kuin me toivoisimme mutta juuri siksi meidän täytyy päästä yli tästä harmituksesta ja miettiä, mitä johtopäätöksiä, mitä seurauksia meidän valinnoimilla on. Onko oikein, että tekijänoikeuksista luovutaan eikä taiteilija sitten saa palkkiota omasta työstään, vaikka katsoja arvostaakin hänen työtään. Mitkä ovat siis seuraukset meidän valinnoistamme tällä hetkellä? te, luovien työntekijöiden ja internettoimijoiden välillä on ristiriita. Kun ajatellaan, miten tärkeitä luovuus ja kulttuuri ovat Euroopassa, meidän täytyy ajatella myös tekijöitäkin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kluun, yksi minuutti, Kiitoksia. Puhun varjoesittelijänä matkailuvaliokunnasta ja digitalisaatio ja yhteensopivuus ja älykkäät siirtojärjestelmät ovat avaimia, jotta meillä on tehokkaat järjestelmät, kun ajatellaan kuluttajia, yrityksiä, matkustajia ja kun ajatellaan vaikka startup-yrityksiä, suuria, pieniä yrityksiä, kaikki, jotka siirtävät hyödykkeitä ympäri Eurooppaa. Digitaalisuus voi auttaa tässä paremmin hyödyntämään tämänhetkistä kapasiteettia, ja näin yritykset voivat olla tehokkaampia, ja tietysti tämä sitten johtaa työpaikkojen luomiseen ja näin voidaan sitten selvitä haasteista ja ongelmista, jotka liittyvät byrokratiaan, erityisesti niiden osalta, jotka toimivat logistiikka Meillä pitää olla sähköinen tulijärjestelmä, eli kuskien ei tarvitse enää hoitaa näitä paperihommia ja selvittää näitä asioita tullissa. Se on hyvin hankalaa ja kallista ja se haittaa kilpailukykyä ja se myöskin heikentää työpaikkojen luomista. Ja myöskin matkailun alalla meillä täytyy olla järjestelmä, jossa toimitaan näissä asioissa. Kiitoksia kollega. Sitten Jaakonsaari, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mies Kallas Gebhard, mietintö on merkittävä ja odotan innostuneena komissaari Ansipin vastausta näihin puheenvuoroihin. haluan yhden asian joka täällä ei vielä ole kovasti tulleet esille on se että komissio jatkaisi tutkimusta ja avaisi uusia tutkimuksia mitkä ovat digitalisaation yhteiskunnalliset ulottuvuudet miten se vaikuttaa työhön miten se vaikuttaa tulonjakoon miten se vaikuttaa kulttuuriin. ja miksi tämä tutkimus on tärkeää? siksi että voisimme ennalta ehkäistä niitä epätoivottavia vaikutuksia joita kenties tulee jotta saisimme luottamukseen perustuvan perustan teknisten standardien ja valvonnan suhteen. erityisesti pidän tärkeänä että luottamusalgoritmeja ja niin sanottua big dataa ja esineiden internetiä kohtaan on. tämä luottamus on äärettömän tärkeää jotta me pystyisimme hyödyntämään mahdollisimman hyvin digivallankumousta. Kiitoksia kollega Jaakonsaari. Sitten Koratsa Bild. Yksi minuutti, olkaa hyvä. To complete the single market. Kiitoksia. Digitaaliset sisämarkkinat ovat työkasvuun ja työpaikkoihin, ja meidän täytyy nyt edistää avointa globaalia internettiä. Meidän täytyy lisätä luottamusta poistamalla digitaalisia esteitä ja rajoja, ja kuluttajien ei pitäisi maksaa kaksi kertaa samasta palveluksesta. Ja PK-yritysten ei pitäisi joutua selvittämään 28 erilaista säännöstöä. Meillä pitää olla yhtenäiset digitaaliset markkinat. Tuen mietintöä, koska siinä puhutaan kansallisista poikkeuksista ja protektionismista. Ja Euroopasta tulee kilpailukyvyn, jos meillä on selkeät yksinkertaiset säännöt, ei niin, että suljemme muut ulkopuolelle. Ongelman sirpaloituminen, ei digitalisaatio. Meidän ei pidä unohtaa jakotaloutta, meidän pitää muistaa avoimuus. Ja tiedon vapaa liikkuminen on yhtä tärkeää kuin neljä muuta vapautta. Tämä koskee internettiäkin. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että jotta saastaisiin nopeasti tämä Safe Harbor sopimus, niin se on tärkeää, jotta voidaan välttää oikeudellinen tyhjiö, ja nyt aika alkaa loppua. Kiitoksia kollega Koratsa Sitten herra Zorin yksi minuutti, olkaa. Signor signor Commissario. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan unioni ja digitaalivallankumous. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on luotava sisämarkkinat, mutta meidän on mentävä vielä paljon sisämarkkinoita pidemmällekin. Meidän täytyy luoda eurooppalainen digitaalinen identiteetti, jossa ovat mukana meidän yhteiset arvomme, ilmaisun vapaus, mahdollisuuksien, yhtäläiset mahdollisuudet ja vapaa liikkuvuus. Meidän täytyy jakaa tietoja, jotta myös julkisilla palveluilla on pääsy niihin. Nämä kaikki ovat osa eurooppalaista yhteistä omaisuuttamme. Tämä mietintö on oikein hyvä panos tälle matkalle ja haluan onnitella esittelijöitä siitä. On tärkeää, että yhä useammat eurooppalaiset pääsevät digitaalisten sisältöjen piiriin. Siten me voimme kasvua, innovaatiota ja investointeja ja työllisyyttä edistää. On tärkeää myös tutkimus, ammatilliset kvalifikaatiot. Tämän agendan on todella saatava meidät liikkeelle ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta kaikki tämä toteutuu niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia kollega Sorinjo. Ja nyt tulemme Catch the Eye-menettelyyn. Minulla on melkein 20 puheenvuoropyyntöä, joissa mukana myös kirjallisia puheenvuoropyyntöjä sellaisilta kollegoilta, jotka ovat tulleet mukaan vasta keskustelun loppupuolella. Minä otan täältä kuusi kollegaa, koska meillä on me olemme myöhässä aikataulustamme ja tulen suosimaan sellaisia kollegoja, jotka eivät ole vielä tässä keskustelussa. Muissa keskusteluissa olen ensin kollega Soitrova, olkaa hyvä. Děkuji, vážený pane místo předsedo. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, digitaalimarkkinoista, niin kuin monta kertaa sanottu, on hyötyä liike-elämän, kulttuurin ja palvelujen kehittämiselle. Euroopan parlamentin ja komission on päätettävä puitteista, mitä esitetään tässä mietinnössä. Täältä löytyy myös tiettyjä erityispainopistealueita. Haluaisin mainita niistä kaksi. On hyvä, että komission jäsen keskittyi tekijän oikeuksien suojaan kuluttajilla on oikeus saada sisältöä, mutta on myös tärkeää saada laadukasta sisältöä. Jos tekijän oikeuksia ei taata, niin tämä ei ole mahdollista. Tämä pitäisi olla yksi prioriteetti. Ja toinen asia on lasten suojelu. Internet on hyvä palvelu, mutta se voi olla aika vaarallinen, jos se pääsee määrämään ja siksi pitää suojata lapsia internetiltä. Tämä pitäisi tulla komission ehdotuksia esille. Kiitoksia kollega Soitrova. Sitten Blanco Lopes, olkaa hyvä. Eh, presidente. Kiitoksia puhemies. Digitalisaatio on nyt kaikkialla ja Euroopan on hyödynnettävä kaikkea potentiaalia digitaalisella alalla. Meidän täytyy edistää sisältöjen siirrettävyyttä ja poistaa geoblokkaus, niin kuin on myöskin tehty verkkovierailumaksujen osalta. Meidän täytyy edistää 4.0 teollisuutta, asioiden internettiä ja millä on oltava luotettava verkosto. Meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jotta ne pystyvät hyödyntämään digitalisaatiota. Ja meidän on suojeltava ja edistettävä omia luojamme ja omaa kulttuurituotantoamme. Muuten ei voida puhua omasta Euroopasta. Meillä on tässä mahdollisuus ja Euroopan on hyödynnettävä tämä mahdollisuus. Kiitoksia Blanco Lopez. Seuraavaksi Tomasic, olkaa hyvä. Hvala lijepa. Potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta... digitaalisten sisämarkkinoiden potentiaali on aivan valtava. Kaupan kehittyminen, uudet työmat ja modernimmat hallinto mittaavat. Tässä vain muutamia etuja, jotka saamme itsellemme, kun tätä kehitellään. Siksi innovaatioita täytyy tukea ja investointeja teknologioihin täytyy edistää. Muuten emme saavuta tavoitteitamme. En ole ollenkaan myös epäileväinen lopputuloksen suhteen, mutta poliitikkojen on ymmärrettävä, että markkinan ja kasvujen sääntelyä täytyy purkaa. Yksi asia on myös mainittava, nimittäin rikollisuus, sekin muuttuu yhä digitaalisemmaksi. Internetissä myydään aseita, huumaavia aineita, väärännettyjä tuotteita, tuoteväärännyksiä ja myös rikolliset järjestöt koordinoivat toimintaansa internetin kautta. Digitaalisen sisämarkkinan kautta myös vaatimukset rikollisuuden vastaiselle taistelulle ovat yhä suuremmat. Siksi meidän menetelmiemme täytyy olla ajan tasalla. Meidän on samalla otettava huomioon, ettei niiden vapauksia uhata, jotka eivät ole tehneet mitään väärää. Kiitoksia. Sitten kollega Rope, olkaa Kollega Rope. Rope, edustaja Rope, oletteko paikalla? Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentin päätöslauselma koskien sisämarkkinastrategiaa. No tekstissä on paljon sellaista, mikä on hyvää. Siellä puhutaan työpaikoista ja kaupan kehittämisestä, ALVista. Kaikki tämä on tärkeää, mutta haluaisin mainita erään seikan, joka täältä puuttuu. Kyseessä ovat digitalisoinnin kielteiset seuraukset. Eli se, että paikalliset markkinat lakkaavat olemasta ja laatu kyseenalaistuu. Jos puhumme ainoastaan ALVstä, niin ehkä tässä on kielteisiä vaikutuksia muille ihmiselämän aloille. Tämä on joidenkin mielestä luonnollista seurausta globalisaatiosta ja näin on, mutta jos katsotaan digitaalista sisämarkkinastrategiaa, niin on edistettävä verkkoostoja, mutta tämä pitäisi voida tehdä niin, että tiedetään tarkkaan, miten tämä vaikuttaa pieniin myyjiin. Kiitos. Kiitoksia kollega Rope. Sitten kollega Sogo, olkaa hyvä. The segmented European landscape in the field of cross kun ajatellaan digitaalisia palveluita ja sen sirpaloituneessa Euroopassa, niin se osoittaa, kuinka kaukana olemme siitä, että olisi hyväksytty 2000-luvun yhtenäiset digitaalimarkkinat. Markkinoilla on erilaisia käytänteitä, perustettomia geoblokkauskäytänteitä ja IPN-osoitteisiin pohjautuvia syrjintätoimia, ja tämä heikentää ja väärentää, vääristää kilpailua kuluttajat eivät pysty ostamaan samaa sisältöä kuin naapurimaissa voidaan ostetaan, eikä, eivätkä he voi sitten käyttää sisältöä, joka on ostettu toisesta jäsenvaltiosta. Ja on hyvä nyt nähdä, että mietinnössä otetaan huomioon se, että kun katsotaan näitä taloudellisia kysymyksiä, niin muidenkin tulee hyötyä siitä, että markkinat avataan. Se johtaa monikielisempään Eurooppaan ja kulttuurien kukoistamiseen. Ja haluaisin mainita myöskin vähemmistöt, joiden selviytyminen liittyy siitä, miten ne saavat kulttuurihyödykkeitä naapurivaltioista. Kiitoksia kollega. Ja viimeiseksi kollega Grappini, olkaa. Domnule președinte, domnule comisar, doresc în primul rând să Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, haluan ihan ensimmäiseksi kiittää esittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat antaneet panoksensa tämän mietinnön tekemisen yli 2000 tarkistusta kielivät kiinnostuksesta, joka kollegoilla on. Sisä, digitaaliset sisämarkkinat ovat äärimmäisen tärkeät ja lainsäädännön harmonisointi on sekä asiakkaille että kuluttajille äärimmäisen tärkeää. Jos me emme onnistu tässä, markkinat jumittuvat. Meillä on paljon tehtävää, arvoisa komission jäsen. Ajatellaanpa vain yli sadan miljardin euron kasvupotentiaalia tämän talouden kautta. Minä haluaisin tietää, onko tasapainoa digitaalisten sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan välillä. Valitettavasti on hyvin suuria eroja mitä eri Euroopan alueiden välillä. Silti minä äänestän tämän äh, mietinnön puolesta, mutta harmonisointia tarvitaan enemmän, äh, kun ajatellaan investointeja digitaalisiin markkinoihin kaikkialla Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos kollega Krapini. Tälleen päätän Catch the Eye-menettelyn äh, ja lopuksi annan arvon komission jäsenelle puheenvuoron. Thank you much, Honorable President. Kiitos puhemies, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää kaikkia teitä tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta. Euroopassa pystyimme luomaan fyysiset sisämarkkinat. Pääsimme eroon kaikista niistä rajoista, jotka erottivat jäsenvaltiotamme, mutta digitaalisia sisämarkkinoita ei ole. Ja siitä syystä, että meidän taloutemme on digitalisoitumassa päivä päivältä. Voidaan havaita, että nämä rajat ja esteet nousevat uudelleen pystyyn ja kunakin aamuna este on edistä päivää suurempi. Täällä Euroopan parlamentissa ollaan tietoisia asian kiireellisyydestä ja myös Euroopan komissiossa me teimme kaksi ensimmäistä ehdotusta jo viime joulukuussa. Meidän on taattava ihmisille laillinen oikeus digitaaliseen sisältöön ja siksi teimme siirrettävyysehdotuksen. Toinen ehdotus koski digitaalisia sopimusehtoja sen sijaan, että olisi 56 erilaista sopimussääntötyyppiä. Ehdotimme, että olisi kahdenlaiset säännöt. Toisaalta ne, jotka koskevat aineellisen omaisuuden myyntiä ja toisaalta digitaalisen sisällön kauppaa. Seuraava ehdotuksemme, joka koskee 700 MHz, tulee helmikuussa, toivottavasti maaliskuussa. Pystymme antamaan ehdotuksemme koskien teollisuutta, eli teollisuuspaketti on tulossa. Siinä käsitellään myös ICTn prioriteettistandardeja. Huhtikuussa tarkoitus olisi antaa uusi sähköinen hallinnointiehdotus ja toukokuussa kuluttajan suojasta puhutaan. Kyseessä on sähköisen kaupankäynnin paketti ja pakettien toimittaminen esillä ja myös maakohtaiset estot. Kesäkuussa tulee toinen tekijänoikeusehdotus. Se koskee digitaalisen sisällön rajat ylittävää saatavuutta, mutta puhumme myös kirjastoista ja koulutusta koskevista poikkeuksista ja vammaisista ihmisistä ja datalouhinnasta. Kesäkuussa tulee ehdotus myös, joka koskee satelliitti- ja kaapelidirektiivin päivittämistä ja audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivi myös. Ja aiomme uudistaa kaiken tekijän oikeuksia. Ja sitten käsittelemme alustojen roolia laittomien sisältöjen myynnistä. Ja sitten on tulossa televiestintäsääntöjen uudistukset. Tämä koskee myös infrastruktuuria. Marraskuussa puhutaan datan vapaasta virrasta ja uudistetaan sähköisen kaupankäynnin yksityisyysdirektiiviä, ALV-sääntöjä ja joulukuussa toivottavasti ei tule enää uusia ehdotuksia liittyen digitaaliseen sisämarkkinaan kokonaisuuteen. Eli tässä odotan todella hedelmällistä yhteistyötä teidän kanssanne, kun Eurooppaan luodaan digitaalisia sisämarkkinoita. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen Ansip. Sitten vielä esittelijöiden loppupuheenvuorot. Kollega Kallas ensimmäisenä. Kumpikin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitos kaikille tästä keskustelusta. Mielestäni on hyvin tärkeää, että niin monet valiokunnat ovat olleet mukana tämän mietinnön tekemisessä ja antaneet omat kantansa. Ja niin monet parlamentin jäsenet ovat tuoneet esille omia huolenaiheitaan. Mietin tässä vain muutamia seikkoja, joita tässä kosketeltiin me kaikki ymmärrämme, ettei internet ole vain suuri kauppakeskus, vaan siinä on monia erilaisia kerroksia, kulttuurinen monimuotoisuus, innovaatio, mutta myös sähköinen kauppa. Se on myös tärkeää, mutta koko internet ei pyöri sen ympärille. Jotkut jäsenet valittivat, ettei joitakin aihealueita ole mietinnössä otettu tarpeeksi esiin. Mielestäni tärkeää on se, että saimme aikaan tasapainon niin, että kaikki tärkeät aihealueet ovat mukana. Ja tässä mietinnössä on tasapaino. Jotkut olivat huolissaan äh, tässä yhden periaatteen kohdalla tietosuojan suhteen. Mielestäni sillä on tietosuojaan myönteinen vaikutus, sillä tietoja ei pidetä yhdessä ainoassa suuressa tietokannassa, vaan monissa pienissä tietokannoissa, jotka kommunikoivat keskenään. Tämä on mielestäni tärkeää. Ja tällä tavalla ihmisten pitäisi digitaalisella aikakaudella myös toimia, että ihmiset ovat itse huolehtivat omasta datastaan, kun he ovat tekemisissä julkisten, julkisen hallinnon ja viranomaisten kanssa. Mielestäni on myös tärkeää, että kansalainen on tämän järjestelmän sydämessä ja pystyy kontrolloimaan asioita. Jakamistalouden säännöistä meidän on, se toki muuttaa sääntöjä, mutta meidän on nähtävä myös sen positiiviset vaikutukset. Se lisää ihmisten autonomiaa. He eivät ole jonkun muun kontrollin alla, vaan hallinnoivat asioita itse. Kiitos kaikille ja odotan innolla yhteistyön jatkumista. Kiitos. Kiitoksia, rouva Kallas. Sitten rouva Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia näistä syntymäpäiväonnitteluista. onnitteluista. Tämä on nyt työn alku, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita, ja meillä on vielä paljon tehtävää, ja haluaisin kiittää myöskin komissiota siitä, että se on tiedottanut meille näistä toimista, joita tullaan toteuttamaan, ja tämä on oikein hyvä kuulla. Hyvät kollegat, yksi asia täytyy aina muistaa. Me haluamme että digitaaliset sisämarkkinat eivät ole mikään tarkoitus, vaan haluamme sisämarkkinat, jotka ovat ihmisiä kansalaisia varten. Oli kyse sitten kulttuurin luomisesta tai kuluttajakysymyksistä tai oli kyse sitten työhön liittyvistä asioista tai palveluista. Ja tämä täytyy aina pitää mielessä. Eli meidän täytyy tehdä parhaamme näissä asioissa meidän täytyy menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja digitaalisessa kysymyksessä. Ja meidän täytyy tarttua mahdollisuuksiin, joita meille tarjoutuu, jotta todella pystymme saamaan järkevää ja kunnollista kasvua ja että pystymme luomaan hyviä työpaikkoja Euroopan unionin. Se on asia, joka meidän täytyy nyt toteuttaa. Ja tästä syystä meidän täytyy olla kunnianhimoisia, paljon kunnianhimoisempia kuin komission Jotkut kollegat tämän jo mainitsivatkin. Ja meidän täytyy kaikkien yhdessä tehdä työtä, jotta tämä tulisi toteutumaan. Ja lopuksi vielä yksi huomio, jotta ei jää mitään väärää käsitystä. Frojinski on puhunut näistä monista tarkistuksista, joita on tehty sekä valiokunnassa että myöskin täysistunnossa, ja se pitää paikkansa. Mutta kun katsotaan sitten työtä tämän mietinnön osalta, niin siellä hän ei ollut mukana. Hän ei ollut yhdessäkään kokouksessa mukana, enkä yhtään hänen kollegansa, enkä halua, että tämä nyt herättää väärän käsityksen, eli että hän olisi muka tehnyt tässä tätä työtä, kun hän ei ole tehnyt tätä työtä. Dank, Frau Kollegin Gebhardt. Kiitoksia kollega Gebhardt. Näin päätämme keskustelun tähän.